Chers collègues, je vous propose de commencer notre euh, réunion. Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme kokouksen kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Haluaisin ilmoittaa teille, että ähm, äänestyssessiossa, eli kohdassa 18.23, äh, huomenna 9.30, me hyväksymme nämä globaalisaatiorahaston varojen käyttöönotot. Niistä on usea asia. Budjettivaliokunta tavan mukaisesti odottaa lausuntoamme. Edelleen sitten meillä on ylimääräinen globalisaatiorahastokohta. Se koskee Alankomaita. maita. Mikäli tähän ei ole kommentteja, esityslista on hyväksytty. Kohta kaksi ehdotan, että hyväksyisimme pöytäkirjat seuraavista kokouksista 25.6. lokakuuta ja 8.9. marraskuuta. Mikäli siihen ei ole huomautettavaa kokouksen loppuun mennessä, pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset suureksi yllätykseksemme kokous välitetään internetiin, eli se on saatavilla tuolta internetistä. Tässä olikin sitten esityslistamme ensimmäinen osa. Sitten kohta neljä odottelemme ministeriä, joka tulee varmaan aivan pian paikalle. Chers collègues, je vous propose de, de reprendre euh, nos travaux et comme euh, nous l'avions envisagé. No niin, ehdotan, että jatkamme kokousta ja kuten äh, ilmoitimmekin jo, niin nyt meillä on ilo ottaa vastaan äh, Rova Milke, joka on työllisyys- ja tasa-arvoministeri. Hän kertoo ei Ranskan, vaan Belgian puheenjohtaja kaudesta. Pieni lapsus puheenjohtajalla. Européenne Euh, et nous aurons euh, avec Madame Onkelings un échange. Rova kanssa voimme keskustella sitten EPSCO-neuvoston jälkeen, joka pidetään 6.7. joulukuuta. Meillä on tässä nyt kaksiosainen keskustelu ministerin kanssa. Ensinnäkin eh, keskustelu keskitymme asioihin, joita on käsitelty Belgian puheenjohtajakaudella. Ja tämän jälkeen käsittelemme talouden hallintoa ja EPSCO-neuvoston ja ECOFINin töiden yhteen niveltymistä. nyt annan rouva ministerille puheenvuoron, onko hyvä. Euh, de m'avoir invité pour faire ce bilan, même si euh, il est un peu anticipé. No niin, kiitän mahdollisuudesta kertoa katsauksesta puheenjohtajakauteen, vaikka vielä kuukausi on kautta vielä jäljelläkin, mutta toki, toki on jo kerrottavaa tähän asti sitä saavutuksista. Kun viimeksi kävin tänä heinäkuussa kutsustanne, kerroin suurista tavoitteistamme ja tuolloin kerroin, että teolo- ta- työllisyysala, työllisyyspolitiikassa Belgialla on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin työllisyyspolitiikkaan ja niiden suurin tavoitteisiin liittyvät asiat. Ja sitten keskeinen asia, johon varmasti panoudumme toisessa osassa, mm, se koski talouden hallintoa niin, että mm, työllisyys ei olisi ainoastaan yksi makrotalouden prioriteeteissa, vaan otettaisiin huomioon myös työllisyyden eri toimijat ja, mm, ja uudet valvonta, talouden valvontamekanismit ja eurooppalainen ohjausjakso. Näin olemme sitten toimineet. Työllisyyspolitiikan osalta olemme todenneet, että olemme käsitelleet kahta merkittävää keski- ja pitkän aikavälin haastetta. Ne merkitsevät suurta vallankumousta. Ensinnäkin tämä vihreä tai ilmastoon liittyvä vallankumous ja sitten demografinen väestöllinen vallankumous Otimme siis nämä kaksi tärkeää asiaa prioriteeteiksi. Vihreät työpaikat, siihen liittyvät haasteet ja problematiikka yhtäältä ja sitten toisaalta väestöhaasteet, johon liittyy työurien pidentyminen, ikääntyneiden työntekijöiden lisääntyminen ja sitten valkoisten työpaikkojen luominen, joka liittyy palvelujen tar- tar- kysynnän tarpeeseen ja elinien pidentymiseen. Olemme myös sanoneet, että halusimme edetä tasa-arvokysymyksissä, työllisyysasioissa ja erityisesti tämä palkkakuilu oli käsittelyssä. Halusimme myös käsitellä työllisyyspolitiikan ulkoisista ulkoisia näkökohtia. Sitten meillä on horisontaalisia asioita, kuten uudelleenjärjestelyt, siirtymäajat ja muut asiat, joita tulemme käsittelemään eri aihealueissa. Nyt kerron teille, mitä olemme tältä pohjalta tehneet puheenjohtajakauden aikana. Ensinnäkin haluaisin lyhyesti kertoa eurooppalaisesta työllisyysstrategiasta tässä yleisemmässä EU 2020-strategian puitteista ja talouden hallinnosta, mutta siihen tähän puhumme sitten enemmän toisessa osassa keskustelua. Sitten mitä tulee työllisyyden suuntaviivoihin, ne hyväksymme loukkaakuussa. Katsotaan mitä olemme sen alalla tehneet. Talouden vihertyminen, vihreät työpaikat ja, ja demografinen shokki. Sitten ne lainsäädännölliset asiat, jotka ovat maanantain neuvoston kokouksen asialistalla. Ensinnäkin tästä työllisyysstrategiasta, EU 2020 strategian ja talouden hallinnon puitteissa, Tota, kuinka teksteissäkin todetaan, että työllisyyden on oltava kasvu politiikan ytimessä. EU 2020 strategiassa kyseessä on kasvupolitiikka, joka luo työpaikkoja ja tämähän on strategiana otsikossakin, niin kyseessä on ensimmäinen luvullinen tavoite, 25 prosenttia lisää vuoteen 2020 mennessä. Ja tähän liittyy useita suuntaviivoja, siis koskien työllisyyden suuntaviivoja ja suuria talouden suuntaviivoja koskien myös Jotta tavoitteeseen päästään, tarvitaan sellaista talouden hallintoa, jonka kautta voidaan työllisyyspolitiikkaa hyödyntää tehokkaasti organisaatiossa alusta alkaen epävirallisessa neuvoston kokouksessa heinäkuussa olemme kertoneet jäsenvaltioille problematiikasta, joka liittyy tämän uuden talouden hallinnon työ, työllisyyspolitiikkaan ja totesimme, kuinka työllisyyspolitiikalla oli suuri merkitys makrotaloudellisesti ja nämä pullokaulat ja muut tasapainokysymykset olivat niveltyneet työmarkkinoihin. Jos tämä tematiikka jätetään valvonnan ulkopuolelle tai se annetaan äh, toimijoille, jotka eivät äh, liity tähän politiikkaan, olisi virhe. Olemme kutsuneet Harman äh, Van Rompuyn keskusteluun ja laadimme asiakirjan puheenjohtajavaltion toimesta, jossa laadimme päätelmät lokakuun EPSCO-neuvoston koskien talouden hallintoa niin, että saisimme suosituksia 148 artiklan noudattamisesta koskien eurooppalaista ohjausjaksoa ja työpaikkoja talouden valvonnassa. En oikeastaan odottanut, että pääsisimme tähän, koska tämä oli aika ristiriitainen asia, mutta omassa neuvostossa mä ainakin saatiin yksimielisesti hyväksyttyä suositukset mm, koskien talouden hallintoa ja työllisyyspolitiikkaa. Ja aika kivuliaan työn jälkeen pääsimme siihen, että lokakuun Euroopan neuvoston päätelmissä saatiin tästä aiheesta viittaus mukaan. Siinä oli aika monen taistelu, mutta se onnistui. Te käytte pian keskustelua tästä ja siitä tullaan puhumaan. Se on ollut yksi joka tapauksessa yksi Belgian puheenjohtajakauden prioriteeteista. Sitten toinen asia, jota haluaisin pohjustaa, äh, koskee sitä, mitä olemme tehneet työllisyyspolitiikassa eri työllisyyspolitiikan osa-alueilla. Ensinnäkin työllisyyden suuntaviivat, ne hyväksyttiin 21. lokakuuta neuvostossa. Minusta tämä merkki oli erittäin tärkeä nyt sovellamme Lissabonin sopimusta. Parlamentilla on uusi rooli. Vaikka olisimme voineet pitäytyä muodollisuuksissa, niin se ei ollut linja, jonka valitsimme. Haluaisimme, haluaisin, vali, haluaisin kiittää parlamenttia tätä valiokuntaa hyvin rakentavasta yhteistyöstä, jota olemme yhdessä tehneet. Kiitän siitä, että tarkistusten määrä on rajoitettu ja me todella halusimme ottaa sitten ne jätetyt tar- tarkistukset perustekstiin. Ne olivat asianmukaisia ja vastasivat mielestäni todellisia tarpeita. Joka tapauksessa minusta tuntui siltä, että toim- institutionaalisesti nyt oli kyseessä uusi työtapa, uusi tapa tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa. Muutamia siis tekstiä se hyväksyttiin neuvostossa mukaan lukien Euroopan parlamentin tarkistukset koskien tasa-arvoa, tuottavuutta, sosiaalista kohesiota, pk-yrityksiä, kunnon työtä, nuorten työttömyyden torjuntaa, köyhyyttä, lasten hoitoa. Ja yksi asia, jota ehdotettiin, jota tuin, koski näitä kansallisia alatavoitteita. Niistä tulemme keskustelemaan kun liittyen indikaattoreihin ja makrotaloudellisiin tavoitteisiin. On erittäin tärkeää, että meillä on työllisyyspolitiikan kansalliset alatavoitteet, sitten haavoittuvat ryhmät, äh, alakohtaiset äh, tavoitteet ja äh, talouden hallinto. Teidän tarkastusten ansiosta saimme annettua selkeitä viis, vi, viestejä Työllisyyden suuntaviivat siis hyväksyttiin ja nyt siirryn toiseen asiaan. Tämän päivän ja tulevaisuuden suurit haasteet, ilmasto ja väestön kasvu. Ilmastohaasteista ja työllisyydestä meidän prioriteettinamme oli toimia Euroopan parlamentin loistavan työn pohjalta ja vedota siihen, että luotaisiin toimintaohjelma tai toimenpiteitä Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa vihreiden työpaikkojen luomiseksi. Tätä ei ole vielä toteutettu, tämä on uusi tematiikka ja halusimme antaa sille vahvaa merkitystä. Tulette näkemään, että nämä indikaattorit, jotka liittyvät hallintoon, talouden hallintoon, niitä sopeutettiin ja meidän pyynnöstämme MK ja erittäin hyvän työryhmän työn pohjalta antoi luettelon koskien työpaikkojen vihertämistä niin, että voitaisiin kuukausittain ja vuosittain kaikissa jäsenvaltioissa analysoida tilannetta ja katsoa, kuinka, kuinka vihreiden työpaikkojen luominen sujuu ja tähän liittyy kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia indikaattoreita. Rauha Schröderin asiakirjan suositusten pohjalta järjestimme ministerin välisen konferenssin vihreästä työpaikasta syyskuussa ja nuo olivat mielestäni hyvän, hyvin tehokkaat kaksi päivää. Saimme myös EMKon lausunnon ja panoksen komissiolta ja muilta kansainvälisiltä elimiltä. Ja näin ollen laadimme päätelmät, jotka ovat EPSCon esityslistalla maanantaina 6. joulukuuta. Nämä ovat päätelmiä, joissa jäsenvaltioita ja komissiota pyydetään edistämään sellaisten pätevyyksen hankkimista, joilla voidaan vihertää taloutta ja voidaan rohkaista jatkuvaa koulutusta ja luoda uusia alakohtaisia aloitteita niin, että voitaisiin ennakoivalla tavalla toimia, ottaa mukaan AY-toimijat, joilla valmistellaan tulevaisuutta myös koulutuksen pätevöitymisen ja uusien tarpeiden kautta. Ajatuksena on luoda indikaattoreita, joista puhuin jotta voidaan mitata jäsenvaltioiden toimia ja eurooppalaista strategiaa tällä alalla. Päätelmissä korostettiin tässä asiassa myös työllisyyspalveluiden uutta roolia. Ja tässä puhuttiin myös sitä, millä tavalla työmarkkinosapuolet pitäisi olla mukana ja millä tavalla voitaisiin erityisesti ottaa huomioon pk-yritykset ja kuinka meidän on huolehdittava uusista terveys- ja turvallisuus- haasteista, jotka tuovat muassaan uusia ongelmia. Meidän on myös pidettävä korvat auki koskien sukupuolikysymyksiä. On aloja, joilla tietty sukupuoli on vahvempi kuin toinen ja on pidettävä kiinni siitä, ettei naisia marginalisoida vihreillä työpaikoilla Tähän liittyvät myös palkkakysymykset ja asianmukainen verotuspolitiikka, jos haluamme eh, luoda vähän hiilistä taloutta. Meidän on saatu vaikkaan riittäviä kannustimia niin, että uudet tarpeet tulevat esiin ja tätä kautta voidaan luoda uusia työpaikkoja ja hyödyntää eurooppalaisia rahastoja tässä pääpiirteissään maanantain päätelmät ja komissiolta on pyydetty erityistoimia ja todellista strategiaa vuodeksi 2011 näiden suositusten pohjalta. Sitten toinen haaste koskee väestön kehitystä. Päätelmissämme olemme määritelleet monia prioriteetteja. Keskeisenä tässä on iäkkäiden työntekijöiden osallistuminen työmarkkinoille ja toisaalta toisaalta nämä hoivatyöpaikkojen huomioiminen. Puhumme integroidista lähestymistavasta ja tarpeesta puuttua työolosuhteisiin koko uran aikana, koska siihen liittyy mahdollisuus pysyä työmarkkinoilla mahdollisimman pitkään. Sitten mm, olemme keskittyneet myös syrjintään, syrjinnän välttämiseen ja stereotyyppien välttämiseen ja elinikäisen oppimiseen niin, että se voidaan sopeuttaa 40-50-vuotiaiden tilanteeseen liittyen eläkkeisiin. Tämä ei ollut alun perin mukana. mukana tarve, tavoitteena myös parantaa siirtymäaikoja. Sitten hoivatyöpaikoista on järjestetty useita konferensseja. Madrissa järjestettiin juuri niin sanottuja valkoisten työpaikkojen konferenssia. Annoimme suosituksia niin, että, pitet, että parantettaisiin hoivatyön laatuun, työympäristö, palkka, pysyvät työpaikat, työajat, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, sukupuolien tasapainoisempi edustus. Tämä liittyy myös palkkaeroihin, koska nämä ovat aloja, jotka yleisesti ovat huonommin palkettuja, Sitten koulutuksen puolelta en, uusien tarpeiden ennakointiin ja siihen liittyvät jäsenvaltiokohtaiset toimintaohjelmat, ja hyvät käytäntöt ja Euroopan sosiaalirahaston erityisrooli. Sitten muut päätelmät, jotka myös ovat ensi tämän esityslistalla. Tähän liittyy naisten ja miesten välinen palkkatasa-arvo ja pyrkimys pienentää palkkaeroja työllisyyspolitiikassa, tämä liittyy työllisyyspolitiikkaan ja tasa-arvopolitiikkaan. Ja olemme päässeet aika konkreettisiin päätelmiin tässä asiassa. Ja olemme täsmentäneet komission tuleva työtä. Komissio on juuri hyväksynyt tasa-arvoa koskevan tiekartan. Tavoitteena on päivittää, niin kuin olemme tehneet, päivittää siis kaikki tehokkaat indikaattorit, joilla voidaan mitata palkkaeroja. Olemme päivittäneet ja laajentaneet niitä, mutta nyt mukaan myös perhe, siis siviilisäätykysymykset. Jäsenvaltioille on suosittu suunniteltu tiettyihin toimiin ryhtymistä ja toimien koordinointia ja, ryh- ja sitä, että ryhdyttäisiin pitkäaikaisiin toimiin ja, ja pohdittava sitä, kuinka työmarkkinaa ja se osapuolten kanssa voidaan vähentää palkkaeroja ja jäsenvaltioiden olisi integroitava tämä politiikka on uudistuspolitiikkansa eh, ja sitä olisi tarkistettavaa vuosittain sitten on päätelmiä vielä, jotka liittyvät äh, tasa-arvoon, mm, palkkaerojen, palkkaerokysymysten ulkopuolella, mutta se ei ehkä kiinnosta niin paljon tätä valiokuntaa. Sitten muista aloista puheenjohtajavaltion päätelmissä puhutaan työ, työn laadusta, joustoturvasta. Olemme järjestäneet useita konferensseja siirtymäkausista, Meillä on Dublinin ja Eurofondsin kanssa tehty yhteistyötä. Sitten meillä on useita suosituksia koskien tätä myönteistä transitiota. Siihen liittyy hyvinvointityöpaikalla ja psykososiaalisten taakkojen keventäminen. Tämä oli yksi tärkeistä tavoitteistamme edelleen työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on tässä mukana. Sitten viimeinen asia, josta meillä on päätelmiä, joka tuntui meistä tärkeältä, koska kyseessä on ulottuvuus, joka usein jätetään vähän lapsipuolen asemaan. Se koskee työpolitiikkaa ja se liittyy siihen, että vahvistettaisiin huomiota, joka kohdistuu sosiaalipolitiikan ja työllisyyspolitiikan ulkoiseen ulottuvuuteen. Puhumme talouden hallinnasta ja työllisyyden asemasta ja sen toimijoiden asemasta Euroopan tasolla, mutta samaan aikaan meidän on tietenkin harjoitettava samanlaista järkeilyä kansainvälisen talouden hallinnan osalta koskien työllisyyspolitiikkaa ja makrotaloudellista politiikkaa. Meillä on tärkeitä päätelmiä tästä asiasta. Ne liittyvät myös ilon suosituksiin. Järjestimme myös foorumin ilon kanssa yhteistyössä ja pyysimme, että edistettäisiin koordinoimin, koordinoimin eh, eur, eurooppalaisia työllisyys- ja sosiaalitavoitteita kansainvälisillä foorumeilla, muun muassa G20-kokouksessa ja ILOn kansainvälistä roolia olisi vahvistettava. Sehän on ta- työelämän standardien takaa ja edelleen erittäin tärkeä asia Koske G20 kokouksen puheenjohtajuutta. Olemme pyytäneet että järjestelmällisesti pyydettäisiin työllisyysministeriön kokoontumista ennen G20-kokouksia niin, että ne, he voisivat antaa suosituksia niin, että työllisyys olisi myös G20-kokouksessa eh, ytimessä. Alueellinen val- vuoropuhelu, sosiaali- ja työllisyysvuoropuhelu on myös tärkeä. Meillä on jotakin poliittisia vaikeuksia osa koota yhteen työllisyysministeriöitä Eurovälimerin kokouksissa, mutta haluan, siksi olemme pyytäneet kumppanuksien vahvistamista muualla. Tämä voisi edesauttaa tiettyjen, tiettyjen ajatusten puolustamista kansainvälisillä foorumeilla ja G20-kokouksissa. Tässä tässä ulkoisesta ulottuvuudesta. Ja tässä pääsenkin toisen osan loppuun koskien prioriteettiamme näillä aloilla sitten lainsäädännöllisestä työstä. Se ei ole kaikkein laajin osa-alue. Siellä on vaikea päästä eteenpäin. Olisimme halunneet edetä pidemmällekin, Tähän liittyy tietenkin äitiyslomadirektiivi, problematiikki, kuten tiedätte, Euroopan parlamentissa äänestettiin ja päätettiin komission ehdotuksen muuttamisesta niin, että äitiysloma kestäisi 20 viikkoa täydellä palkalla viime palkan mukaisesti ja sitten tässä olisi mahdollista myös ottaa mukaan vanhempailomia, jos on tarpeellista. direktiivin otettaisiin mukaan myös isyyslomaa, joka kestäisi kaksi viikkoa ja se olisi täydellä palkalla. Tässä on erittäin kunnioitettavat tavo- tavoitteet, mutta tämä tietenkin on äh, tuo suuria budjettiongelmia jäsenvaltioille, kun tiedämme, että mm, alijäämät ovat äh, suuria ja, ja budjettikuri on tiukkaa, joten on suuria pelkoja siitä, että tämän tyyppisen direktiivin aiheuttamista kustannuksista ei tulla selviämään, mutta meidän on mentävä eteenpäin ja toimittava niin, että tämä ehdotus voitaisiin hyväksyä. Tällä hetkellä aika ei ole vielä kypsä, olemme huonne, huomanneet sen, mutta keskustelu on mennyt eteenpäin. Maanantaina EPSCO-neuvostossa oli keskustelu, jossa oli monia täsmällisiä kysymyksiä mukana – ja näin puheenjohtajavaltio saattoi tehdä päätelmänsä ja laatia suuntaviivat, kuinka tätä asiaa sitten Unkarin kaudella ja luultavasti myös Puolan kaudella tullaan käsittelemään ja pyritään saamaan se valmiiksi vuonna 2011 ehdotusten muodossa ja vuoropuhelun jälkeen parlamentin kanssa. Ajatuksena on pyrkiä siihen, että keskustelun puitteissa ja No, päätelmien pohjalta ainakin voitaisiin hahmottaa, mitä on saavutettu ja pyrkiä progressiiviseen lähestymistapaan ja konsensuksen lisäämisen ajan myötä. Olen ollut yhteyksissä Rova Estrelan kanssa ottaen huomioon budjettitilanne ja tavoitteisiin voidaan kyllä päästä, mutta tarvitaan pitkää aikaa pitkä, pitkä aikaväli. Voidaan asettaa tavoitteita vuoteen 2020 asti ja direktiivin täytäntöönpano edellyttää useita vuosia, kolme neljä vuotta. Meillä oli siis hyvin konkreettisia tavoitteita ja pyrimme hahmottelemaan mahdollisia kompromisseja tai vaihtoehtoja tulevia puheenjohtajavaltioita varten. Tasa-arvodirektiivi koskettaa vähemmän tätä valiokuntaa, vaikka siihen liittyy myös työllisyysnäkökohtia, mutta poliittisista syistä tämä on jumissa. Olemme pyrkineet lähestymään sitä pragmaattisesti ja pääsemään ainakin siihen, että meillä olisi edistymiskertomus näistä kahdesta vähemmän polemisesta asiasta, eli asuntopolitiikan syrjinnästä ja rahoituspalveluista – ja tässä on joitakin tuloksia, joita voimme esitellä edistymiskertomuksessa. Sitten taloudellinen euh, maahanmuutto, joka ei ole varsinaisesti tämän valiokunnan asia, sinnekin on edist- siinäkin on edistystä kolmen direktiiviehdotuksen ehdotuksen osalta koskien taloudellista maahanmuuttoa. Ne ovat nyt keskustelussa kausityöntekijöistä ICTstä neuvosto on sanottu pyynnön tekniseltä maahanmuuttoryhmältä ja toinen kokous pitäisi vielä järjestää joulukuun puolessa välissä. Me tietenkin toivomme, että tässä asiassa Unkarin puheenjohtajavaltio saisi työt valmiiksi. Tässä alustukseni ensimmäinen osa sitten talouden hallinnosta ja sen päätelmistä myöhemmin. Merci beaucoup, euh, madame la euh, ministre, et merci euh, de... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä yhteistyöstä, jota olette tehneet tämän parlamentin ja valiokunnan kanssa. Nyt ensimmäistä kertaa meillä on työllisyyden suuntaviivat, jotka heijastelevat keskusteluja, jota olemme käyneet Uskon, että sekä neuvostolle että parlamentille tämä on tärkeä virstanpylväs. Varmasti voimme pian keskustella siitä ja katsoa, kuinka voimme sitten eh, saada hyvän jatkon tälle hyvälle alulle. Sanoitte pitävänne tärkeänä ulkoista ulottuvuutta. Minun on sanottava, että tässä valiokunnassa, kuten varmasti tiedätte, olemme laatimassa mietintöä. Esittelijänä on kollega Richard Falb. mietinnössä pyrimme siihen, että työllisyys- ja sosiaaliasioiden ministerit ja sosiaalipolitiikan asiat käsitellään asianmukaisesti kauppasopimuksissa ja VTO-sopimuksissa. Ja ne otetaan huomioon, kun osallistumme näiden tapahtumiin. Ennenkin 20 kokousta näin tehtiinkin kerrankin. Ja tämän valiokunnan jäsenet kyllä tukevat tällaista ministeriön valmistelua. Ja ottaen huomioon tämä ensimmäinen kokemus, se vaikuttaa lupaavalta. Jos tämän valiokunnan, valtuus, niin, tämän valiokunnan valtuuskunta matkustaa New Yorkiin koskien köyhyyden postimista, No niin, minulla on pitkä puhujalista. Annan ehkä pareittain puheenvuoroja ja sitten voitte vastata Thomas Mann ja sitten Aleksandr Serkas. Ähm, Kiitos puheenjohtaja, ähm, neuvoston puheenjohtaja. Tietenkin äh, teitä työden vaikuttanut tietenkin tämä työläs hallituksen muodostaminen. Meillä on kaksi kysymystä. Yksi kysymys koskee sitä, miksi jäsenvaltioissa on niin vaikeaa käsitellä kiintiöitä. Tässä ei tullut selväksi. Indikaattorista voidaan keskustella. Voidaan ottaa uusia indikaattoria. Ja kyllä jäsenvaltiot ovat niitä valmiita hyväksymään, mutta sanotaan, että on tietyt kiintiöt, joita, joihin pitäisi päästä jäsenvaltiossa. Minkä takia teidän mielestänne jäsenvaltiossa se on niin vaikeaa? Onko siellä sellainen kuva, että Eurooppa yrittää hallita, Eurooppa yrittää olla oppimestarin tässä, koska usein on tärkeää sanoa, että me tarvitsemme tiettyjä kiintiöitä, joihin meidän täytyy päästä. Se on myönteinen asia. Minä, minä kannatan läheisyysperiaatetta, ei siinä mitään, mutta kyllä minusta tämä on oleellinen elementti huolehtia siitä, että voimme sanoa, että meidän täytyy pitää päästä tiettyihin yhteisiin marginaaleihin jos se onnistuu, niin me olemme askeleen eteenpäin päässeet. Ja olisi hyvä kuulla, miten se neuvostossa nähdään nyt. Katsotaan vuotta 2010, 2010 äh, taistelu köyhyyttä ja syrjintymistä vastaan. Siinä pyritään vähentämään koulun keskittäjien lukumäärää. Ja, kaik, ja itse asiassa jäsenvaltiot pyrkivät estämään näitä yhteisiä määritelmiä tässä. Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen, mikälainen tilanne meillä on tässä parlamentin oma mietinnön kohdalla. Eli Schröter on tässä vieressä, joka on tehnyt hyvän mietinnön vihreistä työpaikoista. Hän on saanut myös suuren kannatuksen taakseen tässä sekä valiokunnassa että koko parlamentissa ja myös väestön ikärakenteen muutos on kysymys myös sukupuolten tasa-arveltaisuudesta. Minkälainen kan, että on neuvostossa, puhutaanko vain oma mietinnöstä, jolla on ikään kuin päätöslauseman luonne, vai otetaanko ne vakavasti, että onko ne, ovatko ne tärkeitä palikoita tässä Euroopan yhteisön äh, rakentamisessa. Tämä on sellainen asia, jossa komissiokin äh, on tukemassa, mutta miten neuvosto näkee tämän tilanteen? Vai otetaanko se vain tiedoksi? No joo, mikä siinä on siellä sellainen päätöslauseman siellä parlamentissa, että ei oteta edes vakavasti. Tämä kiinnostaisi tietää. Äh, Monsieur Sarkas. Sí, gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, hyvä ministeri Milke. Minulla on ilo ja velvollisuus tuoda oman kokemukseni tästä kaudesta. Olen ollut iloisesti illa yllättynyt siitä, kuinka argumentteja parlamentista on kuunneltu hyvin ja kuinka valtavia ponnistuksia on tehty niin, että me kaikkein monimutkaisimmissa asioissa on päästy eteenpäin. että työllisyyspolitiikan eh, ja väestö, kehitysriskit ja lainsäädännölliset aikataulut. Rova Milkei uskon, että tällaisessa tilanteessa, jota vielä leimaa talouskriisi, jossa jäsenvaltiot painiskelevat äh, kiireellisten äh, asioiden kanssa. Tärkeät asiat meinaavat jäädä syrjään. Ne on kuitenkin saatu pidettyä pöydällä on ansiosta. Haluaisin kiittää tästä. Äh, puolen vuoden aikana on ollut tietty sosiaalinen agenda. Te olette siihen, siitä pitäneet kiinni neuvosto on ollut hyvin huolestuttavalla tavalla tuuliajalla ja on aina katsonut vain hallitusten välisestä perspektiivistä näitä asioita, eikä ole tunnustanut, että parlamentti on toinen lainsääntäjä neuvoston kanssa ja se on neuvoston kanssa yhdessä vastuussa tästä uudesta kansalaisten Euroopan ulottuvuudesta. Että kyseessä ei ole enää vain valtioiden, vaan kansalaisten Eurooppa valitettavasti ponnistelusta huolimatta. Neuvostosta kuuluvat kaiut merkitsevät aina sitä, että heidän kokouksiensa ulkopuolella mitään pelastusta ei ole ja parlamentin kantoja järjestelmällisesti ei oteta huomioon eikä niihin aina edes vastata. Lopuksi haluaisin todeta, että jotkut tärkeistä asioista, joissa on päästy eteenpäin, kuten ähm, maahanmuuttoon liittyvät luvat, siellä on päästy eteenpäin teidän ponnisteluiden ansiosta. Belgia on jatkettava Unkarin puheenjohtajavaltion kanssa eteenpäin seuraavien kuuden, kuuden kuukauden aikana ja uskon, että voidaan päästä parlamentin kanssa sopimukseen, mutta neuvoston on ymmärrettävä se, että kun ryhdytään säätämään lakia asioista, jotka liittyvät eh, ihmisten luopumattomiin oikeuksiin, siinä ei voi olla poikkeuksia, joita ei perustella eurooppalaisen kansalaisille, kansalaisjärjestöille, ammattijärjestöille – ei voi olla mitään syitä, mitä ei voi selittää. Ei koskaan voi olla sellainen tilanne, että ota tai jätä. Ja parlamentin on aina annettava periksi, koska neuvosto ei koskaan hyväksy parlamentin ehdotuksia. Joten Rova Milkeen suuret kiitokset ja toivon, että voimme edelleen luottaa Belgian hallituksen apuun, niin tulevina kuukausina saamme valmiiksi asioita, jotka ollaan melkein jo saatukin valmiiksi, mutta valitettavasti ne on jätettävä tuleville puheenjohtajavaltioille. Yksi puheenvuoro ja päätän sitten puheenlistan tähän. Euh, Madame Schröter. Kaikki ovatkin listalla. Rova Schröter. Ja, vielen Dank. Euh, Paljon kiitoksia. Kiitän myös Belgian puheenjohtajavaltiota siitä, että se on täällä äh, kertonut ja kiitos myös hyvästä yhteistyöstä. Olen sitä mieltä, että olette tehneet erinomaista yhteistyötä kanssamme, erityisesti kun on kyse vihreistä työpaikasta, väestön kehityksistä ja myöskin nämä vaikeat kysymykset, niin niissä todella yrititte päästä eteenpäin. Tilannehan on joskus täysin jumissa, esimerkiksi syrjinnän vastaisuuden kohdalla. Me tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot ideologista syistä painavat jarrua. Ja me saatoimme aina sanoa kotona, että kyllä meillä on kuitenkin Belgian puheenjohtajavaltio, joka vakavasti yrittää päästä eteenpäin. Tämän olette todella tehneet nyt. Ja olen myös erittäin iloinen siitä, että ne aloitteet, joita meillä on ollut täällä Euroopan parlamentissa, jotka olemme päättäneet, olette ne ottanut näin selkeästi huomioon. Näin ei aina ole ja siksi olen erityisen iloinen. Tämä näkyy myös selkeämpin ulospäin, mutta minua kiinnostaisi tässä yhteydessä näiden kahden aiheen suhteen, jotka ovat niin tärkeitä, niin ovatko ne aiheita, jotka, jossa ainoastaan te olette sitoutuneita vai ovatko myöskin muutkin jäsenvaltiot? Se, että tämä aiotaan toteuttaa Belgiassa, siitä olen vakuuttunut, olen olleet niin sitoutuneet tähän, että mm, uskon, että se tulee näkymään Belgian kansallisessa politiikassa, mutta onko näin toisissakin valtioissa, mitkä valtiot ovat parhaita tässä vai onko mahdollisesti joitakin jäsenvaltioita, joissa ollaan varautuneita näiden asioiden suhteen? Ja miten meidän tulisi toimia tulevaisuudessa myöskin parlamenttina näitä aloitteita edistäessämme? Voilà, je, je, je Je voulais euh, répondre à... Kiitos näistä kysymyksistä. Haluaisin vastata edustaja Mannille, että kyllä uskon, että teidän tulkintanne jäsenvaltioiden pelosta on aivan todellinen. Pelätään tällaista interventionismia koskien kansallista politiikkaa ja sitten tehokkuudesta, jos tavoitteita ja riippumattomia indikaattoreita ja jos niitä käytetään oikein, niin kaikki varmasti voittavat. Minä olen aina kannattanut tavoitteita ja alitavoitteita, joihin liittyy lukuja on sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa ovat tärkeitä. Uskon, että voin vain vielä palata tähän toisessa osassa. Tämä liittyy tiiviisti talouden hallintoon. Pelkoja vahvistaa tämä Euroopan unionin lisäpaino talouden hallinnosta. Sitten näistä vihreistä työpaikoista päätelmissä kyllä viitataan myös teidän päätöslauselmaan, josta saimme paljon inspiraatiota. Sitten Ravas Röderille. En sitä koskaan tiedä, minkälaisia päätelmistä tulee. Emme halunneet mitään abstrakteja päätelmiä, vaan pyrimme olemaan mahdollisimman konkreettisia, pragmaattisia. Ja pyysimme komissiota toimimaan teidän pragmaattisen päätöslauselmanne pohjalta ja meillä on ollut suuret odotukset komission päin. Odotamme strategiaa koskien vihreitä työpaikkoja pian tulemme käymään tästä tärkeää keskustelua. Ehkä paras tapa ottaa nämä strategiat kestävällä, tehokkaalla, rakenteellisella tavalla mukaan on se, että ne otetaisiin mukaan indikaattoreihin ja tulostauluun – Tätä tarvitaan tulevaa hallintaa varten ja ne tarvitaan niihin välineisiin, jotka me tulemme hyväksymään. Ne ovat EMKO, siis työllisyysneuvoston välineissä. Olemme vaatineet, että suuntaviivoissa olisi viittaus vihreisiin työpaikkoihin. makrotaloudelliseen valvontaan ja ohjausjaksoihinkin nämä liittyvät tältä pohjalta ja suuren, suurten suuntaviivojen pohjalta. IMCO tulee järjestelmällisesti käyttämään näitä indikaattoreita ja keskustelussa tullaan korostamaan vihreitä työpaikkoja analysoimaan kehitystä. Se edellyttää, että puhumme asioista jatkuvasti ja katsotaan, pääsevätkö jäsenvaltiot eteenpäin ja tekeekö komissio ehdotuksia? MK on erittäin hyvin ja nopeasti valmistellut indikaattoriprofiileja koskien yli 50-vuotiaita työntekijöitä – heidän määränsä ja tilannetta työmarkkinoilla. Par ailleurs, euh, ce que dit Monsieur euh, Serka, c'est vrai que c'est tout... Sitten siitä, mitä Serka sanoi, tässähän edellytetään kyllä erilaista mentaliteettia. Sopimukset ovat kehittyneet, nyt neuvoston ja parlamentin suhteiden on kehitettävä siksi puhuinkin tästä äitiysdirektiivistä ja sanoin, että ei parlamentin äänestystulosta voida ohittaa. Tällähän edustetaan 400 miljoonaa kansalaista. Jos kuvitellaan, että vedotaan siihen, että resursseja ei nyt ole ja että voidaan työntää äänestystulokset eh, roskakoppaan, niin se on aivan turhaa. No, no, no, voidaan ehkä pyrkiä sovittamaan se tiukempi budjettikehyksiin ja varmasti tästä halutaan keskustella parlamentin kanssa, mutta ei parlamentin kantaa voida ohittaa. Kyllä nyt on kehitettävä aivan toisenlainen kumppanuuslogiikka neuvoston ja parlamentin välillä. Kollegoiden kanssa Belgian puheenjohtajavaltiona varmasti on tämä todennut. Olimme ensimmäinen puheenjohtajavaltio, joka, joka toimi kokonaiset kuusi kuukautta Lissabonin alla. Olemme nähneet, kuinka syvällisesti parlamentti on muuttunut ja se on huomioitava tulevaisuudessa. Se on otettava huomioon myös koskien näitä sitoumuksia mm, tämän yhden luvan kanssa maahanmuutossa ja vihreät työpaikat ja muut. En tiedä, miten, miten Belgian ministerit suhtautuvat, mutta henkilökohtaisesti ainakin tulen kokonaisvaltaisesti puolustamaan näitä asioita. Mm, il nous reste 40 minutes et j'ai encore 6 demandes de parole. 40 minuuttia ja 60 puheenvuoroa, joten pyydän, että kaikki kollegat puhuisivat mahdollisimman lyhyesti. Pahoittelen tätä, mutta tarvitsemme aikaa käsittelemään myös tapaamisemme toista asiaa. Gruni sitten Ori. Madame la présidente, madame le ministre. Se puheenjohtaja, hyvä ministeri. Ensinnäkin Euroopan sosiaalirahastosta Kuinka aiotte antaa lisää näkyvyyttä tälle rahastolle, niin kuin komission puheenjohtaja ilmoitti sitten näistä ikääntyneiden työntekijöiden työstä, millaista pohdintaa teillä on ollut koskien työturvallisuutta ja työterveystä, koska jos työ ikään pidennetään, sillä on vaikutuksia ja Silloin jo alusta asti huolehdittava palkansaajien työterveydestä ja turvallisuudesta. Sitten äitiyslomasta 30 sekuntia vain. Mutta en ministeri ehdi vastaamaan. No, en ole sitten kuitenkin aina paikalla, ei mitään huolta. Ei, ei. Me kannatimme 18 kuukautta osittainen palkka. Halusimme auttaa pikemminkin äitejä lastenhoidon osalta Uskon, että tämä olisi tärkeää sitten adoptiosta. Adoptioloma pitäisi saattaa samalle linjalle äitiysloman kanssa. Tästä äänestimme parlamentissa. Kiitoksia. Minna. Ori ja sitten Len. Kysymys a szót, elnök Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia rouva ministeri tästä selonteosta. Minäkin voi tässä muistelen Belgian puheenjohtajakauden alkuhetkiä. Tuolloinhan pääsimme yllättävään hyväänkin yhteistyöhön näissä asioissa ja parlamentin ehdotukset eh, näkyivät teidän työssännekin. Toivon, hyvä näin, toivon, että seuraava puheenjohtajamaa toimii samaan tyyliin näissä asioissa. Se, mitä tässä esititte, rouva ministeri, ovat kaikki hyvin tärkeitä asioita. Ja haluaisinkin tietää, semminkin, kun meillä on vielä, emme ole vielä kaikkia kansallisia uudistusohjelmia nähneet, tai ainakaan niiden tuloksia, vaikkakin konsensus oli olemassa, niin kuin täälläkin, näistä asioista. Luulen kuitenkin, että Belgia puheenjohtajamaana on jo saanut nämä ensimmäiset esityksistä näistä uudistusohjelmista. Haluaisin puuttua joustoturvaan ja mitä täältä joustoturvasta ja yli 40-50-vuotiaiden uudelleenkoulutuksesta. Onko teillä jotakin tietoja näistä? Olisin hyvin iloinen, jos tästä voisitte asiasta jotakin lausua. Minusta e on eri elimiä, jotka myös käsittelevät työllisyyskysymyksiä. Niiden täytyy kokoontua usein se on hyvä trendi ja se on myönteistä, jos selvityksiä teetetään, jotta näitä asioita voitaisiin kartoittaa kunnolla. Unkari tulevana puheenjohtajamaana odottaa tietenkin myös näitä tuloksia. Kysymys onkin siitä, että millä tavalla te yhdessä Unkarin hallituksen kanssa valmistelette näitä asioita, jotta nämä, näitä, näiden asioiden valmistelua jatketaan, jotta päästäisiin eteenpäin. Sitten Unkarin puheenjohtajakalla, Kiitos. Valin ja sitten Turunen. Yes, I didn't quite hear my name. Niin, en heti kuullut nimeäni. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos siitä yhteistyötä, jota meillä on ollut puheenjohtaja kautenne alusta asti. sähkömagneettikenttädirektiivistä. Voisitteko sanoa, mikä mahdollisesti neuvoston kanta voisi olla sen MRIin ulko- pitämisestä ulkopuolella näiden rajojen. Sitten työ liittyvä direktiivi. Monet ihmiset äänestivät tästä 20 viikkoa täydellä palkalla. Oli useita, jotka eivät huomanneet jotka ajattelivat, eh, että tämänhetkisessä taloustilanteessa tämä ei ole mahdollista, joten neuvoston pitäisi pitää mielessä, että tämä ei ollut eh, valtaisa enemmistö. Eh, syrjimävastaisuusdirektiivissä puhutaan tasa-arvoista oikeuksista. Olen nostanut tämän useasti esille ja on erittäin tärkeää, kuten tiedetään, että saamme ne jäsenvaltiot, jotka ovat tässä nyt jumittamassa muuttamaan kantansa. Turunen, sitten Blinkevichuita. Very broad. Uh, Kiitoksia tästä hyvin kattavasta esityksestä. Minulla on hyvin konkreettinen kysymys, joka liittyy nuorisotyöttömyyteen, joka on yksi öö, öö, on kolmen puheenjohtajamaan öö, yksi kesken asia Espanjan, teidän ja Unkarin komission selvityksessä EU 2020 strategiasta nuorisoliikkeellä. Siinä esitettiin, että neuvosto tekisi suosituksen Euroopan nuorisotakuusta, mitä, Japan, mitä parlamenttikin on silloin tällöin esittänyt, niin että ihmiset eivät voisi olla, saisi olla äh, neljä kuukautta pitempään työttömänä, vaan niiden pitäisi saada koulutusmahdollisuus. Äh, tämä suositus on sellainen, tiedämme, että tällainen pitkäaikaistyöttömyys on keskeinen, äh, keskeinen asia nuorten kohdalla. Onko äh, mahdollista, että joko te tai Unkari esittäisi, esittelisi tämän äh, neuvoston suosituksen niin kuin parlamentti on esittänyt ja komissio on esittänyt? Se olisi kovin hyödyllinen asia Euroopan nuorten kannalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä ministeri tästä esityksestä, jossa kerroitte tehdystä työstä. Uskon, että meillä on ollut hyvää yhteistyötä erityisesti työllisyysalalla ja olen erittäin iloinen siitä, että Euroopan parlamentin ehdotuksia on otettu huomioon. Ei ehkä kaikkia, näin ei kuitenkaan koskaan käy. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, minkä kollegammekin mainitsivat, nimittäin, että puheenjohtaja valtiona teidän pitäisi ehkä kiinnittää enemmän huomiota vanhempien työntekijöiden työllistymiseen. Jos puhumme eläkeiän nostamisesta ja ihmisten pitämistä työmarkkinoilla pidempään, niin meillä pitäisi olla erityistoimenpiteet, jotka mahdollistavat heidän pysymisensä työmarkkinoilla ja varmistaa, että ähm, siitä ei koidu haittaa heidän terveydelleen. Todellisuus on se, että 89 prosenttia äh, työssäkäyvistä ihmisistä elää melkein äh, köyhyysrajan alapuolella, koska heidän tulonsa ei ole riittävän korkeat, jotta he voisivat nostaa itsensä köyhyydestä. Joten äh, mikä on teidän ehdotuksensa? mitä on tapahtunut liittyen Euroopan parlamentin ehdotuksiin ähm, vähimmäispalkkadirektiivistä. Ja vielä eräs asia. Päätän puheenvuoroni pian, hyvä puheenjohtaja, liittyen miesten ja naisten väliseen palkkakuiluun. Uskotteko, että nämä johtopäätökset hyväksytään neuvostossa ensi viikolla? Tuleeko siellä muuttumaan mitään? koska joka vuosi meillä on tämä sama tilanne, valtaisa valkakuilu miesten ja naisten välillä. <clears throat> Uh, Kiitoksia tästä selonteosta. Se oli hyvin vaikuttava lista, mitä on tehty puheenjohtaja, Pelkian puheenjohtajakaudella uh, ja mitä on nyt edessä. Me tiedämme niin ikään, että kriisi ei ole ohi. Ja kysyisinkin teiltä, miten te suunnittelette tämän siirtymisen Unkarin puheenjohtajakaudelle tietää, että se, ne, se perii tämän tilanteen teiltä. Pitää huolehtia siitä, että, että toiminta jatkuu näissä hyvin tärkeissä asioissa. Kiitos. Voilà, je vais essayer de répondre en style télégraphique puisqu'il reste... Yritän hyvin lyhyesti vastata. Euroopan sosiaalirahastosta päätelmissämme koskien elinjään pidentymistä, yli 50-vuotiaiden työssä olemista ja vihreitä työpaikkoja. Meillä on erityinen kohta, jossa pyydetään, että sosiaalirahasto suunnattaisiin tukemaan erityisesti tämän alan politiikkaa. Tämä on tärkeää sitten, mitä tulee ikääntyneiden henkilöiden työpaikkoihin ja työturvallisuuteen ja terveyteen. Tämä on juuri yksi tärkeimmistä suosituksistamme. Näin voimme yli 50 saada pysymään työssä pidempään se edellyttää sitä, että työolosuhteita parannetaan merkittävästi. Mutta kyseessä ei ole ainoastaan työolosuhteet ja työterveellisyys ja turvallisuus 50-vuotiaasta alkaen, vaan tämä alkaa aivan alusta, työuran alusta ja on automaattinen korrelaatio, jossa nähdään, että mikäli tilanne on ollut hyvä, niin yli 50-vuotiaat voivat jatkaa työssä olemista pidempään. Äitiyslomasta on aivan selvää, että olen aivan, aivan yhtä mieltä siitä, että adoptioloma ja äitiysloma olisivat vastaavia ja sitten on nämä, nämä hoitoajat myös, jotka ovat asialistalla. Sitten maanantaina tulemme käsittelemään kaikkein poliimisimpia kysymyksiä, koska muita asioita pidetään asioina, joista ollaan suhteellisesti yhtä mieltä. Tietenkin ne ovat myös tärkeitä. Edelleen herra Orin kysymykset. Olemme tehneet oikein hyvää työtä Espanjan ja Unkarin puheenjohtajavaltioiden kanssa. Olemme jo Ennen Espanjan kauden alkamista tapasimme usean kertaan annoin Brysselissä niin, että pystyisimme koordinoimaan töitämme ja tuntemaan toisimme, kun hallituksetkin muuttuvat ja että voidaan va- varmistaa jatkuvuus ja yhteiset suuntaviivat. Ja nyt Unkari on valmiina ottamaan viestikapulon vastaan ja me olemme tietenkin mahdollisuuksien mukaan tukemassa kansallista uudistusohjelmista – Niitä ollaan juuri jättämässä. Määräajat ovat äh, vaihtelevia jäsenvaltiosta riippuen. Meillä ei siis ole vielä mitenkään yleisiä näkymyksiä näitä koskien, niiden sisältöä koskien. Magneettisista ja sähkö, sähkömagneettisista kiintistä odotamme komission esitystä. Siinä on mennyt enemmän aikaa. Tämä menee Unkarin kaudelle mutta se on tulossa, kyllä se on aikataulutettu. Äitiyslomasta vielä. Uskon, että lähestymistapaa, jonka kautta kompromissiin voitaisiin päästä, koskisi ensinnäkin sitä, että tarvitaan vähän aikaa, katsotaan mitä voidaan saada aikaan ennen vuotta 2020 ja mitä sen jälkeen ja mitä, miten voimme asteittain saavuttaa tavoitteita, jotka tyydyttävät sekä parlamenttia että komissiota koskien näitä viikkomääriä. Varmasti 18 viikkoa äh, ainakin ja 20 viikkoa ehkä vuoden 2020 jälkeen tämä voi olla yksi mahdollisuus. En sano, että se on se, mitä kann, minä kannatan, mutta on huomioitava äh, se, mitä jäsenvaltiotkin voivat hyväksyä. Tarvitaan pitkäaikainen aikataulun budjetti asiat on otettava huomioon. Toivon, että vuonna 2015 ei ole enää samassa tilanteessa kuin ensi vuonna. Sitten syrjimättömyydestä olemme tehneet mitä pystyimme. Aika on, asia on aika arkaluontoinen ja asuntojen ja rahoitusmarkkinoiden palveluiden kannalta olemme edelleen nuoriso. Todellinen prioriteetti. Tästä olemme käyneet keskustelua lokakuun virallisessa neuvoston kokouksessa – siellä analysoimme, mitkä ovat parhaimpia kriisivastaisia toimia, joilla voitaisiin tukea nuoria ja että ne on pidettävä yllä, vaikka budjetti onkin tiukka. Ei pidä lähteä liian sokeaan toimintaan. Puheenjohtajavaltion päätelmissä on esitetty suosituksia, jotka liittyvät komission kertomukseen Youth on the Move ja viittaamme myös tähän nuorisotakeeseen Youth Guarantee ja vetoamme siihen, että Unkarin puheenjohtajavaltio jatkaisi tämän asian eteenpäin viimeistä. Tässä lyhyesti. Un grand merci pour euh, cette première... Suuret kiitokset tästä ensimmäisestä osasta. Keskustelua nämä kysymysten määrä osoittaa, kuinka paljon meillä on kiinnostusta Belgian saavutuksiin. Nyt ehkä voisin antaa suoraan teille puheenvuoron niin, että voisitte voisimme nyt siirtyä puhumaan tämän valiokunnan panokseen talouden hallinnon pakettiin osaltaan sanoitte jo, että EPSCO voisi olla nämä keskusteluosapuolena talouden hallinnon osalta. Olisi mukava, jos kertoisitte, mikä teidän mielestänne tilanne on ja mitkä ovat teille tärkeitä viestejä. Tässä on jo viittaus artiklaan 121 ja sen lisäksi on viitattava artiklaan 148. Tämä on ehkä tämä lähtökohta, mutta sen lisäksi voisitte varmaankin yksityiskohtaisemmin kuvailla sitä, millä lailla mm, eteenpäin ollaan menossa. Tämä on aika tekninen asia, mutta yritän kuitenkin puhua lyhyesti. Uskon, että on, tämä on todella tärkeä asia, vaikka onkin monimutkainen. Eurooppalaista ohjausjaksosta, siihen liittyy kolmen tyyppistä valvontaa. Ensinnäkin budjettivalvonta, se liittyy kasvu- ja vakaussopimukseen artiklan 126 pohjalta. Siihen liittyvät nämä uudet valvontamenettelyt ja liiallisten alijäämien käsitteet ja sanktiot. Tämä on asia, joka kiinnostaa meitä vähemmän, koska se tietenkin liittyy budjettipolitiikkaan ja aivan loogisesti se on Ecofinin heiniä. Sitten on toisen tyyppistä valvontaa, joka minun mielestäni on ehkä tärkeintä, niin että se niin siis työllisyyspolitiikan kannalta. Ja siellä on käytävä todellista taistelua, eikä se ole mitään egojen välistä taistelua neuvoston ja parlamentin välillä, eikä mitään valtataistelua, vaan tässä on kysymys todella sosiaalisen markkinatalouden visiosta, työmarkkinoiden asemasta sekä työmarkkinaosapuolten että vastuuministereiden, ei ainoastaan valtiovarainministeriön pidä tässä toimia. Toki valtiovarainministeritkin ovat vastuu, mutta ne ovat ehkä enemmän budjettialan ihmisiä. Uutta siis makrotaloudellista valvontaa, tähän liittyy komission asetusehdotus. Sitten on alankohtaista valvontaa. Siitä puhutaan toistaiseksi vähän vähemmän. Se on EU 2020-strategian eri aloihin kohdistuvaa valvontaa, jonka mukaan katsotaan, onko tavo- tavoitteisiin päästy, seurataanko näitä viittä tavoitetta ja, ja hankkeita saadaanko niitä toteutumaan. Uskon, että jos haluamme olla tehokkaita, ehdokkaita meidän on kiinnitettävä huomio tähän uuteen makrotalouden valvontaan. Minkälainen ajoitus siinä sitten on? Tässä voimme innovoida, erityisesti kun otetaan huomioon perussopimuksia artikla 148 uudessa syklissä luonnehditaan sellaista suunnitelmaa, että tammikuussa jätettäisiin yhteinen kertomus taloudellisesta tilanteesta, tämä Joint Survey Report, se on komission laatima, ja se aloittaa koko tämän makrotaloudellisen valvontajakson, joka ulottuu vuoden mittaan. Vuodeksi sitten on ne Euro- Eurooppa-neuvoston suositukset, jotka olisi annettava kevään kokouksessa. Ja ne on tietenkin suunnattu jäsenvaltioille niin, että jäsenvaltiot voivat jättää kansalliset uudistusohjelmansa, joiden pitää olla paljon täsmällisempiä ja niiden on liitettävä näihin suosituksiin tiukemmin, joten tässä selvästi Eurooppa saa lisää painoarvoa. Ennen neuvoston kokousta olisi saatava suositukset, jotka on ECOFIN-neuvoston laatimat eksklusiivisesti koskien makrotaloudellisia asioita. Kun analysoitte komission jäsenen lähettämän kirjeen tältä alalta tai eri panaukset, kun puhutaan makrotalouden tasapainottamisesta ja analyyseistä, 70 prosenttia asioista liittyy työllisyyteen, työn kustannukset tietenkin kuuluvat tähän työn verottaminen, palkan verottaminen. Siihen liittyy myös työmarkkinoiden osallistuminen, pätevyydet, jotka ovat kilpailukyvyn kannalta yhä tärkeimpiä. Edelleen työmarkkinoiden jäykkyys ja muut tämän kaltaiset asiat. Joten jo tässä vaiheessa on kyse siitä, että jos annetaan, että cofin neuvosto tekee suosituksia huippukokousta varten keväällä koskien jäsenvaltioiden kansallisia uudistussuunnitelmia, niin tässä tilanteessa menettämme työllisyysministereiden eh, osallistuminen eh, tässä vaiheessa eh, niin, että voitaisiin tunnistaa erilaisia problematiikkoja ja pullonkauloja. Tässä asetuksessa pyrimme siihen, että suositukset, jotka välitetään kevään huippukokoukselle, laadittaisiin sekä Ecofinin toimista että EPSCON toimista. Minä haluaisin järjestää tämän näin, ja sitä olemme ehdottaneet. Toki olisi mahdollista, että kävisimme keskustelua tämän valiokunnan kanssa ja tapisimme epävirallisesti työmarkkinasapuolia, ja näin voisimme tehdä suosituksia artikla 148 pohjalta rinnakkain ja koordinoidusti näiden kahden alan välillä, niin että yhdessä antaisin suunnitukset, suositukset huippukokouksilla, niin että se saisi tasapainoisemman eh, ehdotuksen tältä alalta kunnalla 148, niin onhan, se on aivan looginen ottaen huomioon tämän uuden logiikan ja ulottuvuudet suuntaviivat ovat pysyviä. Voidaan ajatella, että nämä ovat tällaisia avoin, avainviestejä, joita joka vuosi on tehtävä. Käytetään siis termiä samalla tavalla kuin ECOFINille. Jos he antavat avainviestejä, niin kyllä mekin pystymme niitä antamaan ja neuvosto tekee sitten päätöksen. Tämä on ensimmäinen tärkeä vaihe. Sitten pääsiäisen jälkeen jäsenvaltiot ovat tehneet suositusten pohjalta kansalliset uudistussuunnitelmansa ja sitten on toinen kerros joka on ehkä vieläkin tärkeämpiä. Siinä on maakohtaiset suositukset. Siitäkin puhutaan artiklassa 148 yhdessä loppu, lo, siellä loppuvaiheessa. Tämä on vaihtoehtoinen, mutta toki siitä voidaan tehdä systemaattisesti vuotu, vuotuinen menettely. Ja tässä kansallisten uudistusohjelmien analysoimisen jälkeen EPSKossa ECOFINin kanssa rinnakkain voidaan tehdä maakohtaisia suosituksia ja näin voidaan varmistaa, että voimme tehdä mahdollisimman asianmukaiset suositukset niin, että eivät valtionvarainministereille ja tämä asia pelkästään, vaan voimme tehdä suosituksia näille ministerille. 148 artikla tarjoaa meille oikeusperustan sille, että ennen kesäkuun Euroopan neuvoston kokousta kansallisten suosi- uudistusohjelmien kautta voimme tehdä työllisyyspolitiikan suosituksia ja näin Euroopan neuvosto voi tehdä maakohtaiset suosituksensa niin, että sillä on ollut käytettävissä nämä kaksi asiakirjaa. Toivottavasti ne ovat olleet koordinaatiossa keskenään. Tästä on kysymys. Kun nyt luette makrotalouden valvonnan asetusta, sillä ei ole mitään viittausta artikla 148 eikä sitä sitten ne instituutiot tule noudattamaan. Nythän on jo oikeastaan te, tehty vallankumous yleisten asioiden neuvostosta, ja oikein ymmärtää enää, mitä, se, mihin, mitä hyötyä sitä on, ja Fin hoitelee hommia, ja siinä on tällaisia ala, alaneuvostoja, jotka ehkä lähettelevät viestiä ECOFINin. Minusta tämä on vaarallinen väärinkäyttö ja poliittisen tasapainon ja tehokkaan politiikan harjoittamisen kannalta se on vaarallista. Käy myös niin, että ne, joiden on tehtävä uudistuksia, ottavat haltuunsa työllisyyspolitiikan, niin ECOFin ministerin pohtia näitä työllisyysmarkkinoiden uudistuksia eläke- ja palkkaus- ja muissa asioissa pitäisi asianmukaiset tahot ottaa mukaan. Tähän liittyy siis myös tehokkuus, se on erittäin tärkeä Nous avons dans nos conclusions de l'EPSCO d'octobre dit... EPSCOn lokakuun päätelmissä sanoimme tämän aivan selvästi. Se on jo suuntaviivoissakin mukana ja otimme mukaan pienen viittauksen Eurooppa-neuvoston päätelmiin viitteenä asetus pitäisi nyt hyväksyä, niin olisi voitava todella saada ottaa mukaan tämä artikla 148. ECOFIN on syyttänyt, että pitäisi päästä sopimukseen päästä tuloksiin ja pitäisi olla toimivaltaisia elimiä. No, tässä vähän yksinkertaista. Olemme pyrkineet ennakoimaan tätä kritiikkiä ja toimimaan nopeasti ja olemme pyytäneet EMKolta, työllisyyskomitealta, Olemme erittäin tehokkaita, olemme huomioon makrotalouden ja työllisyyden ja äh, nyt se, mitä tulemme maanantaina hyväksymään koskee tätä Joint Assessment Reportia. Se on todella ammattitaitoinen, hyvin laadittu asiakirja ja siinä analysoidaan työmarkkinoita ja siitä tulee tällainen jonkinlainen tulostaulu, jossa voidaan, jonka kautta voidaan analysoida työllisyysmarkkinoita ja ottaa huomioon kaikki problematiikka, joka koskee kilpailukykyä, koulutusta, työhön osallistumista ja niin edelleen. Siinä työllisyysasioita käsitellään paljon laajemmin ja monipuolisemmin kuin komission asiakirjassa, jossa puhutaan työllisyyden osalta vain palkoista indikaattorina. Tietenkin palkasta pitää puhua, mutta se ei ole aina indikaattori. Me olemme pyrkineet edistämään tätä niin, että voisimme jatkuvasti analysoida suuntavivojen äh, toteuttamista uuden talouden hallinnon äh, valvonnan alla, ja jotta voimme seurata makrotalouden politiikan kehittymistä ja näitä pullon kauluja niin että voimme hienojakoisemmin analysoida työmarkkinoita. Maanantaina todella hyväksymme koko tämän paketin ja se antaa meille pohjan työllisyyden monitorointia varten ja, ja tarjoaa erilaisia indikaattoreita ja alaindikaattoreita. Tämä on varmasti yksi tärkeimmistä asioista. Käy, miten käy, niin tämän asetuksen ympärillä käytävä keskustelu tulee jatkumaan tammikuusta alkaen saamme komissiolta yhteisen kertomuksen ja haluaisin kiittää Unkarin puheenjohtajavaltiota, joka on ajoituksessaan EPSCOn osalta ottanut jo mukaan meidän työntapamme ja koskien uusia suosituksia uusista hallinnon välineistä kevään huippukokousta varten ja näitä maakohtaisia suosituksia kesäkuun huippukokousta varten. Nyt todella pitäisi saada mukaan tämä oikeusperusta artikla 148 ja Euroopan ohjausjakso ja antaa myös parlamentille oma asemansa samoin kuin työmarkkinaosapuolille. Suuret kiitokset näistä selvityksistä. Tämä on erittäin hyödyllistä. Jos haluamme tämän taistelun voittaa, tämän valiokunnan sitoutumista myös tarvitaan. Olen tämän paketin toisen puoliskon esittelijänä. Toinen puolisko taas on kollegamme David Kasan käsissä. Hän tulee pian paikalle. Voisin ehkä vielä palata muutamaan asiaan. Ensinnäkin kun katsotaan näitä tekstejä, jotka ovat nyt keskustelun alla, niin otette esille erityisesti kaksi viimeisintä asiaa, jotka erityisemmin liittyvät makrotaloudelliseen valvontaan mutta toista, toistaiseksi missään näistä teksteissä ei ole mukana ohjausjakso dynamiikka sellaisenaan, joten varmasti tässäkin asiassa Euroopan parlamentin on hyödynnettävä näitä välineitä ja otettava tämä ohjausjakso dynamiikka mukaan. Ohjausjakso ei todellakaan näissä teksteissä näy ja näin ollen välineet, jotka ovat tällä hetkellä Euroopan parlamentin käytettävissä ja olivat jo ennen uudistusta. Näyttää siltä, että ne katoavat, katoavat nyt tuonne horisonttiin. Työllisyyden osalta minusta tuntuu siltä, että tämä erittäin hieno työtä teimme Zabaurisin kanssa työllisyyden suuntaviivasta on kadonnut. Savuna ilmaan kukaan ei enää puhu suurista talouden suuntaviivoista, eikä myöskään työllisyyden suuntaviivoista. Nämä ovat kuitenkin välineitä, jotka ovat perussopimuksessa ja joissa parlamenttia kuullaan tai, tai sille tiedotetaan, joten millainen merkitys, millaisen merkityksen te asetette näille välineille? Pitäisikö ottaa taas uudelleen teksteihin mukaan tai millä ne sitten korvataan muussa tapauksessa? Tämä on aika hämärä tilanne nyt. Kolmas huomioni koskee tulostaulua. Sanoit, että MK on tehnyt töitä, jotta saataisiin lisää ammattimaisuutta menettelyihin ja indikaattoreihin, että oltaisiin luokan parhaita, ei ainoastaan naisten, vaan myös sosiaaliasioiden parissa työskentelevien on aina oltava parhaita. Olitte varmasti oikeassa, että tässä ennakointi neuvottelussa voi merkittää valttia, kun nyt katsotaan, mitä näissä teksteissä säädetään, niin tulostaulusta ei ole halaistua sanaa. No, on sanottu, että komissio tekee tämän, mutta kuinka komission se pitäisi tehdä ja mitä siihen pitäisi ottaa mukaan? Täällä parlamentissa me varmasti menemme yksityiskohtiin näistä indikaattoreista. Emme ole mitään indikaattoria eh, asiantuntijoita, mutta kyllä meillä on mahdollisuus tästä puhua vähän pidempään, joten jos voisimme saada teidän näkemyksenne tähän, niin se olisi jollekin hyödyllistä. Sitten vielä viimeinen asia sanktioista. No tämä varmasti kuuluu enemmän ekofinille tai ekonille, mutta kyllä sillä on vaikutuksia myös sosiaalialalle. Onko teillä tältä alalta jotakin viestiä vai oletteko sitä mieltä, että tämä on asia, joka kuuluu kokonaan muille tahoille, eikä meidän tule tähän keskusteluun puuttua? Meillä on aikaa hyvin vähän, joten annan ehkä puheenvuoron välittömästi vielä niille kollegoille, jotka haluavat sen käyttää. Mutta näyttääpä siltä, että enempää kysymyksiä ei ole. Joten olkaa hyvä. Ja jokohan täällä ollaan kyllästytty. kysymykset ovat todella tärkeitä. Ohjausjaksosta on puhuttu. Se ei ole asetuksessa, tämä pitää paikkansa, mutta on sanottava, että toistaiseksi päätöksenteon tiet ovat monimutkaisia. Herman Van Rompuy johtaa tätä työryhmää, jonka päätelmät hyväksyttiin. 148 artikla ei ole siellä. Epäsuorasta se kyllä on, niin kuin sanoin. sitten samalla äh, komissio pyrkii kiristämään vauhtia jopa ennen työryhmän työn hyväksymistä ja kaiken kaikkiaan työnteko ei ole ehkä kovin johdonmukaista, vaikka tavoitteet ovatkin kunnioitettavia Johjausjaksosta Uskon, että ainoa virallinen asiakirja, jossa siitä puhutaan, on EPSCO-neuvoston lokakuiset päätelmät – jossa viitataan Euroopan päätelmiin, niin siinä on ajoitukset ja kollektiiviset ja rinnakkaiset mm, päätelmät. Uskon, että eurooppalainen ohjausjakso on asia, joka ehkä voitaisiin ottaa tähän välineeseen tai johonkin muuhun, josta voitte keskustella, mutta se on selvästi integroitava nyt, koska kyllä ajoitus on tärkeä ja tässä on huomioitava myös tapa, jolla 121-148 integroidaan mukaan. Tulostaulu, keskustelu on tärkeä, sitä on käytävä nyt tähän mennessä. Mitään ei ole vielä lyöty lukkoon. Komissio puhuu näistä indikaattoreista. Tällä hetkellä ne ovat ainoita, joista nyt puhutaan. Ja ne kuuluisivat eksklusiivisesti Ecofinin hallinnon alla. Siinä on ulkomaiset pääomat, niin tulos, sitten, sitten tähän liittyy vielä asu, asuminen, yksityinen, julkinen sektori ja niin edelleen. Nyt pitäisi katsoa, kuinka näissä indikaattoreissa, joita ei toki voi olla 25, kuinka voitaisiin ottaa niin no palkoista puhutaan tietysti, tätä, tähän on lähestyttävä. Tätä on lähestyttävä varovasti ja otettava huomioon työmarkkinasapuolten ja vuoropuhelu, mutta työllisyyden indikaattorin osalta on aika absurdia, että ei oteta huomioon tuottavuutta tai osallistumista ja niin edelleen. Kyllä täällä on paljon indikaattoreita, joista työllisyyskomitea mm, on puhunut ja ne ovat aika tärkeitä, mutta minulle kaikkein tärkein on varmasti työllisyystaso ja tuottavuudestakin varmasti voisi jotakin olla. Mitä tulee näihin täydentäviin näkökohtiin, niin että varmistetaan, että näiden kahden elimen välillä ollaan johdonmukaisia, voitaisiin viittata tähän Joint Assessment Frameworkiin, jossa otetaan kaikki työllisyyden indikaattorit mukaan. aluksi otettaisiin ehkä tärkeimmät indikaattorit, mutta työllisyyden osalta olisi voitava viitata perusteellisempaan analyysiin. EPSCO-neuvostossa EMKON työn pohjalta. Näin voisimme tehdä hienojakoisempaa analyysiä. Sanktioista tämä on poliittisempi laajempi keskustelu. Se osoittaa, kuinka keskeistä on se, että kaikki toimijat ovat mukana. Kun puhutaan makrotaloudellisesta valvonnasta, kun on epätasapaino on todellista ja kun on, on tärkeää, että voitaisiin asettaa 0,1 sanktioita BKTstä 0,2 kuuluu vakaussopimukseen makrotaloudellisessa, makrotaloudellisessa valvonnassa sanktiot ovat 0,1 prosenttia. Jos nyt samoihin käsiin jätetään aika äh, kapeat äh, analyysit ja sanktiovalinnat, se on aika varallista. Olisi tärkeää, että ei tilanteen arviointi ja sanktioista määrämmin olisivat eri käsissä, vaikka on totta, että 148 artiklan mukaan sanktioista ei puhuta, mutta ainakin analyysistä pitää olla yhtä mieltä ja parlamentti ja työmarkkinaosapuolten olisi oltava mukana aikaisemmassa vaiheessa. Sitten työllisyyden suuntaviivoista, kun puhun eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja siitä, kuinka tärkeää on ottaa tämän mukaan yhteen näistä asetuksista, joista on ollut puhetta – on tärkeää katsoa, kuinka uusia työllisyyspolitiikkaa ja tätä artiklaa sovelletaan. Kyseessä ovat aika pitkät aikajaksot, joten kun puhutaan työllisyyden suuntaviivasta artiklassa 148, niin siinä puhutaan vuosittaisista tilanteista. Ekofinkin tulkitsee tämä näin, mutta tässä on todella viitattava, tähän on todella viitattava myös asetuksessa. Madame la ministre, un grand merci pour... Euh, Suuret kiitokset, hyvä ministeri. yhteistyöstä kaudellanne, joka ei ole vielä päättynyt. Toivotan teille onnea viimeiseen EPSCO-kokoukseen ja uskonpa, että kaikkien kollegoiden puolesta voin. Olemme todella arvostaneet tätä yhteistyötä, kuten tiedätte. Kiitoksia. Chers collègues, je vous propose de poursuivre euh, nos euh, travaux. Hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme kokousta. Kohta viisi. Tarkistusten käsittely lausunnosta, josta vastaan Rova Papadopoulos raportti 2010 koheesiopolitiikkaan liittyvien vuosien 2007-2013 ohjelmien toteuttamisesta. 59 tarkistusta on tähän jätetty. Hyvä valmistelija, teillä on puheenvuoro. même pas pour Oui, oui. Thank you, Mrs. President. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa meillä on 59 tarkistusta tähän lausuntoon. 59 tarkistusta, niistä 27 on sisällytetty kompromissitarkistuksiin ja niistä äänestetään yksi äh, tapauskohtaisesti. Tämä on kuitenkin merkinnyt parantamista, tilanteen parantamista, koska kompromissitarkistukset merkitsevät sitä, että useimmat ehdotukset on saatu sisällytetty tähän paperiin. Ainoastaan kolmen tarkistuksen kohdalla minulla on hieman äh, epäilyjä, voidaanko ne sisällyttää tähän vai ei. Kuuntelisin asti kollegojen kantoja. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Ymmärtääkseni näyttää siltä, että kompromissi on löytymässä, paitsi yksi poliittinen ryhmä ei välttämättä ole sen kannalla. Toivottavasti päivän päätteeksi ja keskustelun jälkeen voidaan sopia tässä ja voidaan sitten sisällyttää <clears throat> nämä tai useimmat tarkistukset, joilla voidaan parantaa tätä lausuntoa. Kiitos. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä? Rova Arkin. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ainoastaan puhua varjoesittelijämme Hesnomenovan puolesta, joka ei voi olla täällä tänään. Äh, hän kannattaa kompromissitarkistuksia ja ainoastaan pari kommenttia äh, muutamasta muusta tarkistuksesta. Ensimmäinen kommenttini äh, Rotikereidon tarkistuksesta 30, jossa puhutaan siitä, että täytyisi muuttaa yhteisrahoituksia koskevia perusteita, jotta voitaisiin helpottaa varojen käyttöä taloudellisesti heikommilla alueilla. Mielestäni meidän täytyisi tehdä jotain tämän asian suhteen. Äh, ilmeisesti EU on käyttänyt ainoastaan 10 prosenttia 350 miljardista äh, rakenne- ja kohesiorahastoihin. Me olemme vasta puolessa välissä tätä ohjelmointikautta. Yksi syy on siihen, että valtiot eivät voi löytää kohteita ja minun mielestäni meidän pitäisi tukea tätä tarkistusta. Samoin tarkistus 19 Rovalta, Rova Schröteriltä mm, kysymys, kun tässä puhutaan määrärahojen siirtämisestä ää, ja olette eri mieltä tästä, koska Euroopan sosiaalirahaston näkyvyys ei ole aivan selvää, mutta haluaisin kysyä teille tiedäksenne, ovatko nämä määrärahasiirrot olleet sopivia, miksi ne on tehty? Haluaisin saada kysymyksen, vastauksen tähän kysymykseen. Kiitoksia. Madame Jeslowska. Rova Jeslowska Przewodnicząca, ja na wstępie chciałam bardzo podziękować e, pani. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on ollut hyvin avoin tässä avoimessa lopullisessa versiossa e, suhteessa e, kompromissitarkistuksiin. Ja painottaisin myös sitä, että kuudesta kompromissista, jotka on laadittu, me tuemme niistä viittä. Me emme tue yhtä niistä, ja tässä tapauksessa emme pystyneet pääsemään sopuun. Tämä koskee vain erityisesti kompromissia numero viisi. Ja me emme pystyneet pääsemään sopimukseen kahdestakin syystä. Yksi näistä oli se, että siinä johdantosassa viitataan Euroopan sosiaalirahastoon siinä yhteydessä, että sillä taistellaan köyhyyttä vastaan, mutta tämä rahasto on suunniteltu luomaan työpaikkoja ja mobilisoimaan ihmisiä, jotta he äh, lähtisivät yrittäjyyden tielle ja jotta he parantaisivat omaa äh, koulutustaan ja pätevyyttään. Tämä on tämän rahaston tarkoitus. Totta kai köyhyyden vastustaminen on tärkeä asia, mutta meidän täytyy muistaa, että köyhyyden vastustaminen tehdään työ, työmarkkinoita liikuttamalla me e, olemme, olemme eri mieltä tästä Euroopan sosiaalirahaston rahoitusautonomiasta. Kohesiopolitiikka on sellaista politiikkaa, joka perustuu yhteiseen talousarvioon. Eihän sitten tässä lähdetä budjetteja jakamaan. Kuukausia sitten parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa koko parlamentti äänesti sitä vastaan, että hylä, tämä, tämä rahoitusautonomia hylättäisiin. Tämä on osa kohesiopolitiikkaa koskevaa päätöslauselmaa ja Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuutta. Nämä kaksi asiaa ovat tavallaan se minimi, jotta me voimme hyväksyä mitä. Siksi me emme voineet tukea tätä kompromissia. Kannattaisin niin ikään eräitä tarkistuksia joita on äh, jätetty, jossa puhutaan tehokkuuden äh, parantamisesta, nimenomaan rahaston toiminnan tehokkuuden parantamisesta. Puhutaan äh, elinikäistä oppimisesta. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka jolla voidaan palata työmarkkinoille. Tässä on se lisäarvo. Monsieur Ludvigson, puis Madame Schröter. Kiitoksia Jaslovika Ludvigson ja sitten Schröter. Excuse me, we are on point. Eh, we are på sex. Anteeksi. För globaliserad tid. Ollaanko me tässä nyt kohdassa kuusi teollisuuspolitiikka vai? Äh, no Minulla sattui kyllä nyt virhe. Erhe. Ähm, no niin, ensinnäkin haluaisin vastata Rova Harkkinille Minulla, minä en ole tarkistanut tätä englanninkielistä versiota, koska jätin tämän saksaksi tällä kertaa, mutta haluaisin selittää, että mikä tässä on taustalla. Taustalla on se, että kaikki näiden vuosien aikana Euroopan sosiaalirahaston osuus operatiivisissa ohjelmissa on pienentynyt koska jäsenvaltiot saavat ikään kuin kansallisia summia ja ne päättävät itse, kuinka paljon käyttävät sosiaalirahastoon. Ja sitten tämä osuus on pienentynyt jatkuvasti. Meidän täytyy varmistaa, että se ei pienenny entisestään, koska se on tärkeä väline, mitä tulee työllisyyspolitiikkaan ja erityisesti mitä tulee tulevaisuuteen. Meidän tosi katsoa, kuinka tarkat ovat asetuksen määräykset, e, ja otin tämän huomioon tässä, koska komissio ei ole tätä analyysiä tehnyt. Joo, no. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Esitteli, olkaa hyvä. I would like to make a Oikeastaan kommentoisin näitä kolmea puheenvuoroa. Ensinnäkin Rova Figueiredo henkilökohtaisesti Hyvä, voisin tukea tätä, koska tämä on hyvä esitys, että ollaan aloitteellisia siinä, että puhutaan nimenomaan niistä maista on kysymys, joilla on näitä finanssiongelmia. Minusta tämä on tämän voisin ottaa hyväksyä. Sitten numero 19 Rova Schröteriltä. Me ja aikaisemminkin tuli esille, minä en ollut varma, millä tavalla te perustelette näkemyksenne, että vuosien mittaan, että että tätä kantaa ei ole, ei ole missä perusteltu, mitä teidän maassanne on tapahtunut. Ja eh, tällä tavalla, kun sitä on, on vuotoillut tässä. Olen oikeastaan kyllä samaa mieltä tästä, mutta millä tavalla te voitte lähteä tälle kannalle, koska en tiedä, onko teillä mitään tilastotietoa, joka voisi tukea tätä tästä syystä. Minä ehdotan, että, että äänestämme tyhjää tästä, koska en nähnyt mitään näyttöä siitä, minkä takia te olette tällä kannalla. Itse asiasta tuen kyllä teitä että ei pitäisi vähentää näitä resursseja, mutta miten se perustelettaisiin? Sitten kompromissista me olemme puhuneet herra Danutan kanssa, ja tästä asiasta, josta te, jos te puhuitte, kompromissi E, ei ollut pelkästään kysymys siitä, että oli ö, erilaisia lähestymistapoja tähän kompromissiin. Eli kolme kohtaa, jossa on saatu sopuaikaa. Ensimmäinen on se, että minun mielestäni e- Euroopan sosiaalirahasto on perusväline, joka tähtää työllisyyden parantamiseen, mutta myös köyhyyden vähentämiseen ja taistelemaan tasa-arvon puolesta ja myös sosiaalista syrjintää vastaan, joka koskee vammaisia ja maahanmuuttajia ja niin poispäin. <clears throat> Me emme voi ottaa tätä pois, koska tämän osan poistamista ehdotettiin ja ja siinä puhuttiin ainoastaan köyhyyden vastustamisesta. Tämä oli yksi niistä syistä, minkä takia emme päässeet kompromissiin. Toinen oli se, joka koski raha, rahoitusautonomiaa, mistä kohesiopolitiikka. Sen pitäisi, sillä pitäisi olla rahoitusautonomiaa. Ja tämän, tässä oli toinen eri epäsuvun merkki. Sitten, sitten myöhemmin tässä samassa kohdassa keskustelun jälkeen oli ilmeistä, että me pääse kompromissiin. En tiedä, onko koko EPP tukemassa tätä vai ei. Minä toivonkin, että, että me otetaan huomioon, että voitaisiin ottaa pohdittavaksi, että yksi EU 2020 tavoitteista on tietenkin köyhyyden vastustaminen ja syrjinnän vastustaminen ja tasa-arvon poltaminen. Ehkä voitaisiin näitä rahoitusta tähän suuntaan. Nämä muut tarkistukset minun mielestäni voidaan hyväksyä kaikki niistä ja ainoastaan nämä kolme, 13, 19 ja kompromissi E. Kaikki muut voin hyväksyä. Kiitoksia. Très bien, Monsieur. Pardon, vous voulez réouvrir la discussion? Haluatteko avata keskustelun uudelleen? Minusta tuntuu, että kaikkiin asioihin jo puututtiin. Haluatteko avata keskustelun uudelleen todella? Madame Jevzewska. Jev- Jazlowieka. Na uwagi e, pani sprawozdawcy, ponieważ... Niin haluaisin vain kommentoida sitä, mitä esittelijä sanoi, jos saanen. Köyhyyden e, vähentäminen on pohjalla e, köyhyyden ja sukupuolen tasa-arvon välisen epätasa-arvon torjuminen. Ja voimme olla samaa mieltä tästä. Meidän tulisi olla johdonmukainen eh, niiden asiakirjojen kanssa, jotka olemme hyväksyneet aikaisemmin. Sama koskee rahoitusautonomiaa. Vain muutama kuukausi sitten hyväksyimme päätöslausuman, jossa kaikki sovimme, että olemme menossa poispäin tästä. Ja meidän täytyisi olla johdonmukaisia, koska mitä muuten kansalaiset sanovat, jos me sanomme yhtä yhdessä asiakirjassa ja toista toisessa? Vahvistatte siis kantanne. ja Schröter, haluatteko tekin puuttua vielä asiaan? Minä tarkistin vielä englanninkielisen tekstin. Tämä englanti on mielestäni oikein muotoiltu. Englanninkielisessä tekstissä sanotaan, että jäsenvaltiot päättävät, miten paljon – yksi, nämä rahastot saavat silloin, kun puhutaan operatiivista ohjelmista. Ja kun, jos tämä, jos tämä tarkastetaan tämän rahoituskauden aikana, niin se on nyt kolmas rahoituskausi, niin, niin solidirahasto on vähentynyt ja, ja ää, aluekehitysrahasto on lisääntynyt lukumääräisesti. Minä vaan kysyn, että onko se hyvä. Très bien. Bon, je pense que ça n'appelle pas de commentaires euh, supplémentaires. Et donc... Ei muita kommentteja. Äänestämme tästä huomenna. Vastuuvaliokunta on alue poliittinen valiokunta, joka ottaa kantaa asian 26. tammikuuta, joten sillä on kyllä aikaa ottaa huomioon meidän ehdotuksemme. Sitten kohta kuusi. Hänen puheenvuoron valmistelijalle Ole Ludvigsonille. Kyseessä on lausunto, joka on menossa ITRE-valiokunnalle aiheena teollisuuspolitiikka globaalisoitumisen aikakaudella. Valmistelija saa nyt puheenvuoron. Voitte kertoa näistä 30 tarkistuksesta, jotka on jätetty, ja sitten näistä neljästä kompromissitarkistuksesta. Tack för ordet. Kiitoksia puheenjohtaja, teksti. Aivan lyhyesti haluan kiittää varjoesittelijöitä ja muista ryhmistä tästä hyvästä yhteistyöstä. Tänään olemme sopineet neljästä kompromissiesityksestä kaiken kaikkiaan. Äh, on kysymys kuudesta kohdasta, johon olemme löytäneet kompromissin, joka tuntuu kestävältä kompromissilta, joka menee, menee läpikin. Sitä huolimatta on niin, että nämä tarkistukset, joista ollaan puhuttu, nämä ovat parantaneet tekstiä. Siinä on viitattu koulutuksiin ja työmarkkinosapuolten rooliin. Minä luulenkin, että olemme nämä ristiriitaiset osat, jotka ovat vielä jäljellä, niitä voidaan vielä hieman säätää. Kiitoksia Toivottavasti emme pääse, toivottavasti pääsemme näistä äh, sopuun huomisen päivän mittaan. Tässäpä tämä. Onko tähän kommentoitavaa, Rova Harkin? Thank you. Kiitoksia. Ja koska varjo sitten herra Kreutzmann täällä ja pyydän kovasti äh, anteeksi myöskin kun sanoin, että kollegani Hesmanova ei ollut täällä ilmeisesti. Ähm, en näe enää niin hyvin kuin ennen. Toivottavasti tämä äh, heikkeneminen ei koske myöskään aivoja, niin mutta hän siis oli täällä. Mutta herra Kreuzman ei ole täällä ja hän pyysi, että minä kommentoisin hiukan äh, tätä. Hän sanoi, että hän kannattaa teollisuuspolitiikkaa, joka äh, tukee sosiaalista markkinataloutta, äh, mutta luo oikeat olosuhteet yrityksille Euroopassa. Poliitikolla on mahdollisuus päättää, mitkä ovat tulevaisuuden teknologiat, tai eivät pysty siihen, vaan markkinat ovat, niillä on parhaat mekanismit tähän. Lisäksi meidän pitäisi ottaa huomioon koko tuotantoketju, joka perustuu laajalti PK-yrityksiin, jotta voitaisiin hyödyntää sisämarkkinoiden ja globalisaation täysi mahdollisuudet. PK-yritysten pitäisi saada lisää tietoa rajat ylittävästä yhteistyöstä ja ne PK-yritykset osaavat tukea päästäkseen uusille markkinoille ja voisivat käyttää uusia teknologioita, niiden määrää pitäisi kasvattaa. Ja lisäksi haluaisin korostaa, että työmarkkinaosapuolet pystyvät parhaiten Ähm, hallinnoida muutoksia, jotka liittyvät talouskriisiin. Kuitenkin hänen mielestään jäsenvaltioiden tehtävä on vehmentää sosiaalisia ongelmia. Jousto, turva ja elinikäinen oppiminen ovat erittäin keskeisiä tässä yhteydessä. Ja lopuksi kompromissitarkistuksesta B. Hän on sitä mieltä, että lause ja edistää innovatiivisia teknologisia ratkaisuja energiahuollon alalla ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Vaikka hän tukeekin tätä, niin hän on sitä mieltä, että ehkä tämä on hiukan kapea-alainen, että käytetään ainoastaan näitä kahta asiaa, mainitaan tässä siis energia huolto- ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Haluaisi vähän yleisempää lähestymistapaa, mutta hän aikoo keskustella siitä vielä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Äh, Ludvigsson. No, mehän on ollut varsin vähän aikaa, joka merkitsee sitä, että, että että nämä paperit lähetettiin vasta jokin aika sitten ja, ja varjesittelijöiden kanssa emme päässeet niin pitkälle, mutta me yritämme kuitenkin löytää ratkaisun näihin vielä avoimiin, avoimina oleviin kohtiin. Kiitoksia. Bon, Euh, je comprends qu'il y a un accord sur les, les quatre euh, compromis. Olen ymmärtänyt, että sopu on neljästä kompromissista. Ja tässäkin me äänestämme huomenna. Itressä otetaan kanta-asiaan 5. Äh, tammikuussa. Ja Ennen täytyy katsoa vielä näitä 82 tarkistusta. Ha, komissio. Haluaako komissio puhua? Mistä asiasta komissio? Alors nous réouvrons euh, le point 7. Okei, okay, sitten op, siirrymme kohtaan seitsemän sen jälkeen. Allowing us to speak. Niin, kiitoksia, että annatte meille mahdollisuuden puhua tässä vaiheessa. Minä olen teollisuuden ja yrityksen pääosastosta ja olen vastuussa tiedonannosta, joka koskee integroitua teollisuuspolitiikkaa. Me tuemme näiden ehdotusten linjaa, mutta on kaksi asiaa, jotka kannattaisi mainita, jotta voitaisiin varmistaa, että ehdotusten seuraukset otetaan täysin huomioon. Yksi liittyy kappaleeseen kolme. En ole nyt nähnyt kompromissitarkistuksianne, mutta olen kyllä tarkistukset nähnyt ja tässä puhutaan ensimmäistä siirtymisestä työllisyydessä alhaisten hiilidioksidipäästöjen teknologiaan. Me kyllä voimme uskoa, että teollisuuden hiilidioksidi päästöt paranevat, niin kuitenkin energiaintensiivisellä eh, teollisuudella on tärkeä rooli Euroopan taloudessa ja ehkä tämä sana siirtymä ehm, ennemminkin ehdottaa, että energiaintensiivisen teollisuuden koko eh, pienenee. Ja tämä ei ehkä välttämättä ole se oikea viesti, joka pitäisi välittää, erityisesti koska energiaintensiivinen teollisuus EU:ssa on laajalti äh, tehokkaampaa kuin EUn ulkopuolella samanlainen teollisuus. Siksipä ei ole laisinkaan selvää, että työvoiman siirtäminen energia intensiivistä teollisuudesta alhaisen hiiliteollisuuteen teollisuuteen EU-ssa parantaisi tilannetta ja energiaintensiivisen teollisuuden merkitys EUn tuotantokapasiteettiin ja arvoketjuun EUssa on erittäin tärkeä, joten olisi hyvä katsoa, että onko tuo sana siirtymä, shift, oikea sana tuossa kohdin. Ja sitten samoin kuin linjassa sen työn kanssa, jota me teemme tällä hetkellä teknologioiden ja ympäristöteknologian suhteen, mutta myös avainteknologioiden suhteen, kuten esimerkiksi fotonit ja mikroelektroniikka ja kehittyneet tuotantoteknologiat, niin ehkä voitaisiin huomioida vähän laajempi määrä teknologioita, eikä pelkästään ympäristöteknologiat. Vaikka tuenkin sitä, että ympäristöteknologialla on erittäin tärkeä rooli, niin on myös muita teknologioita, joilla on tärkeä rooli. Ja äh, eräs asia, jonka opimme tässä on se, että meidän täytyy nopeuttaa näiden teknologioiden markkinoiden syntymistä ja samanaikaisesti toimia, jotta ihmiset pystyvät kehittämään niitä kykyjä, niin että he voivat käyttää näitä uusia teknologioita niin, että niitä voidaan käyttää laajalti. Nämä ovat ihan pieniä kommentteja noin yleisesti. Olemme erittäin tyytyväisiä ehdotuksiin, mutta ehkä voisitte harkita näitä ehdotuksia ja harkita uudelleen lausuntonne sanamuotoa ja tasapainoa, koska tietenkin otamme ehdotuksenne oikein vakavasti ja meidän mielestämme on tärkeää, että ymmärrämme näiden ongelmien kaikki ulottuvuudet. Kiitoksia. Tästä voimme aloittaa keskustelun. Haluaisiko esittelijä mutta tätä shift-sanaa, ehdottaa muuta muotoa. Eh, no, saan nähtävästi pääsemmekö me ö, eh, sopuun, mutta meillä oli aika huono kokous ö, eh, siinä mielessä tämä. Ö, meidän täytyy vielä istua katsomaan tätä ja löytää ratkaisu. Täysin ja nähtäväksi pystymmekö siihen, mutta tällä hetkellä kuitenkin on sopu eri ryhmien kesken tästä paperista, joka nyt on tässä käsillä, Siin, mutta jää nähtäväksi. Comme, comme le vote sur cet euh, avis doit intervenir. Tästä lausunnosta äänestämme huomenna, joten ellei muuta täällä ilmaista, niin tämän tekstin pohjalta Varmaankin. Äänestämme huomenna valiokunnassa. Nyt meillä on pieni ongelma, koska poikkeuksellisesti olemme etuajassa, olemme edellä aikatauluamme, eikä rouva Kariman Deli ole vielä paikalla, vaikka hänen kohtansa olisi esityslistalla seuraavana. joten joudunpa keskeyttämään kokouksemme vartiksi. Donne rendezvous à 17 Jatkamme kello 17.25. Pyydän anteeksi tulkeilta ja lupaan tulkeille, että emme ylitä kokoukselle ennalta määrättyä päättymisaikaa. Bien, chers collègues, excusez-moi de cette méthode de travail qui n'est pas très agréable. No niin kollegat, pahoittelen tätä työtapaa, joka ei ole oikein miellyttävää. Mutta oli aika vaikea ryhtyä käsittelemään tarkastuksia, tarkistuksia Delin lausuntoon, kun hän ei ollut paikalla. Nyt hän on tullut paikalle, joten siirrymme kohtaan seitsemän. Annan hänelle puheenvuoron, niin että voimme käsitellä nämä 82 tarkistusta, jotka on hänen lausuntoonsa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 Kiitoksia sitten Steinry. Namdes. Niin, PC-ryhmän nimissä haluan esittää kiitoksen esittelijälle. Eh, eh, yhteistyö oli erinomaisesti sisällöllisesti, minulla ei oikeastaan mitään lisättävää. Minusta tämä oli hyvä saada tämä mietintö käsiteltäväksi, jotta me kaikki herkistymme sellaiselle alalle, joka ei ole kuitenkaan niin eh, huomion keskipisteessä, eikä ole kiinnittänyt niin paljon huomiota tähän mennessä. Kiitos. Monsieur Baldassar, puis Madame Harkin. Baldassar ja Harkin. Sì, grazie Presidente. Anch'io voglio complimentarmi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin oman ryhmäni EPPn puolesta kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Hän on kyennyt kahdeksan kompromissiin kokoamaan useita tarkistuksia. Tämä osoittaa suurta yhteenvetokykyä ja se osoittaa, että tämä valiokunta pyrkii pääsemään yhteisiin kantoihin, vaikka täällä on vielä 38 tarkistusta, jotka jäävät kompromissien ulkopuolella, mutta me tulemme kyllä melkein kaikkia muitakin tarkistuksia tukemaan. Keskeisistä asioista olemme kyllä hyvin pitkälti yhtä mieltä. Tällä, tämä ala voi tuoda kasvua ja työllisyyttä unionille ottaen huomioon tämän alan työpaikkojen luonne tarvitaan parempaa sosiaaliturvaa, asianmukaisempaa sosiaaliturvaa ja kansainvälistä yhteistyötä, mitä työntekijät ja yhtiöt, yritykset ja järjestöt ja kulttuurin suurle, kulttuurilähettiläät toimisivat laajemmin yhteistyössä jäsenvaltioiden välillä ja saisivat aikaa kasvua tällä alalla. Koulutustakin tarvitaan sen ne, jotka tälle alalle pyrkivät, niin niitä on tuettava paremmalla koulutuksella. Kaiken kaikkiaan me suhtaudumme tähän hyvin myönteisesti ja haluaisin vielä kerran ilmaista tyytyväisyytemme valmistelijan työhön. Äh, Madam Harkin. Harkin. Thank you, Madam Kiitoksia puheenjohtaja. Vain muutama kommentti varjoesittelijämme herra Sterksiltä. Sen kiittää esittelijää äh, hänen, siitä, mitä hän on tehnyt tämän lausunnon suhteen ja yrityksestä saada aikaan kompromissitarkistoja. Hän on tyytyväinen tämän lausunnon suuntaan. Mitään suurempia ongelmia ei hänen mielestään ole ja hän sanoi, että neuvottelujen jälkeen valmistelijan kanssa Almede voi tukea näitä tarkistuksia. Vain muutama kysymys. Tarkistus 12, jota me emme voi tukea. Siinä sanotaan pääsy tietoon ja sisältöön on peruskysymys, perusosa perusoikeuksia ja haluaisin kommentin tästä. Ja lisäksi haluaisin kiinnittää huomioon asian, josta en tiedä onko se kuinka tärkeä se on tarkistus D, koska alkuperäinen kappale kolme, jota on muutettu, käytti sanaa äm, residencies ja kompromissi sanotaan residences residency, joka päättyy yhyn, sillä sanallahan on aivan eri merkitys, joten tämä pitäisi selvittää. Ja sitten tarkistus 77. Siinä puhutaan takuurahastoista ja verotuista, verokannustimista. Ja tässä haluaisin kysyä, mitä hyötyä takuurahastoista on verohelpotuksista tiedämme, mutta ehkä esittelijä voisi selittää nämä asiat. Kiitoksia. Est-ce qu'il y a d'autres? Madame Steinrück. Steinrück. Änderungsan. Tarkistus. <clears throat> Seitsemän vedetään pois. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres Hyvä, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Pavadelli. Mes chers collègues. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää teitä, koska Tämä on todella meidän yhteistä työtämme. Haluaisin todella kiittää teitä siitä, että olette käyttäneet aikaa sen lukemiseen ja kompromissien löytämiseen. Minä pidän tällaista yhteistyöstä. Harkinnon tarkistus 12, jossa todetaan, että on yksi perusoikeuksista tämä kulttuurin ja ja tietymyksen luovien sisältöjen hyödyntäminen. Me haluamme korostaa juuri tätä tietämystä, tiedon näkökulmasta. Uskon, että kaikki ymmärsivät tämän näin, paitsi Alde. Ehkä ei. Ehkä se käännettiin huonosti. Siitä varmasti on kysymys. Bien. Onko muita kommentteja? Rova Harkkinin kommentista kohdasta kolme. Jos luen täältä nyt nämä tämän kohdan kolme version ja muutetun, niin täällä on kyllä ranskaksi aivan samaa sanaa tämä taiteilijaresidenssi ranskaksi todellakaan. Täällä puhutaan taiteilijoiden residensseistä ja ateljeista molemmissa versioissa. I'm just referring to the original paragraph. Puhun ainoastaan alkuperäisestä kappaleesta kolme englanniksi ja siinä sanotaan residencies. Ja kun tarkistus on käännetty englanniksi, siellä ehkä sama kuin ranskaksi, niin siinä sanotaan residences. Se on eri sana. Minä ainoastaan kiinnitän huomiota tähän. Tämä ei välttämättä ole suuri ongelma, mutta ehkä siinä jotain voi olla. Minä luin tässä, koska Englannissa me puhumme siitä an artist in residence. Tämä saattaisi olla ongelma. Voi, ehkä joku voisi selvittää. On va tenir compte de cette difficulté linguistique. Otamme tämän kielellisen vaikeuden huomioon. Alkuperäisversio on kuitenkin ranskaksi, joten se on sitten se, mihin tuomioistuimessa vedottaisiin. Jos ei ole muita huomioita, haluaisin kiittää valmistelijaa ja muistuttaa, että Äänestämme tästä huomenna. Vastuuvaliokunta eli kulttuurivaliokunta äänestää 25. tammikuuta. No niin, kohta 8-13 esityslistalla. Tässä on kuusi tekstiä, jotka koskevat talouden hallinta. Meillä on kaksi esittelijää. Annan puheenvuoron ensin David Kasalle. Ehdotan, että nämä kuusi tekstiä esitellään ensin ja sitten keskustelemme tästä kokonaisuutena. Tämä on ensimmäinen keskustelu, meillä ei ole mitään tekstiä, joten annan puheenvuoron nyt näistä kolmesta ensimmäisestä. Ensinnäkin liiallisia alijäämiä koskeva menettely täytäntöpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen muuttaminen. Sitten toinen teksti, jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset ja kolmas teksti, julkisen talouden valvonnan tehokas täytäntöönpano euroalueella. Grazie signora Presidente. Iva, kif, että et titkellem perpinti ähm, wara. Kiitos puheenjohtaja. Nyt tämän kriisin jälkeen, joka meillä oli, Euroopan unioni äh, on tehnyt paljon työtä käsitelläkseen erilaisia asioita ja, ja puuttua tiettyihin herkkiin asioihin, jotka ovat tulleet näkyviin. Ensinnäkin onnistuimme siinä, kun <clears throat> puhuimme äh, riittävän valvonnan puutteesta finanssisektorilla. Sama koskee mikro- ja makrotalouden systeemisiä riskejä. Me myös onnistumme käsittelemään sellaisia asioita, jotka liittyvät tiettyihin rahoituslaitteisiin, kuten esimerkiksi luottoluokituslaitoksiin, ja vaihtoehtoisiin sijoitusrahastohoitajiin. Ja kun puhutaan finanssisektorista, olemme olleet olemme onnistuneet soveltaessamme parempia standardeja. Ja tässä on CRD3-direktiivistä olemme hyväksyneet tiuk- erittäin, oikeastaan maailman tiukimmat säännöt tälle sektorille. Mitä nyt tulee taloushallintoon, olemme olleet jälkijunassa, kunnes komissio julkisti kuusi ehdotustaan, joita me nyt analysoimme ja joita me tulemme käsittelemään lähiviikkoina ja kuukausina. Olemme nähneet, kuinka taloudet ovat sidoksissa toisiinsa, niin, ja näin ollen yhden maan asiat tai ongelmat siirtyvät helposti toiseenkin maahan. Ja tämä on tullut yhä selvemmäksi silloin, kun EUn jäsenvaltiot ja varsinkin euroalueen maat ovat olleet tilanteessa, jossa meidän täytyy ehdottomasti huomata, missä on kehitystrendit, makrotalouden epätasapainotilanteet ja sitten sama asia koskee julkisen talouden tasapainottamasta. ja erityisesti talous- ja äh, kasvien vakaussopimusta. Eihän se riitä, että me huomaamme nämä asiat, identifioimme ne, mutta oleellista on myös se, että meillä on oikeat mekanismit, joita voidaan käyttää äh, tarvittaessa, joka mahdollistaa sitten taas puolestaan sen, että pystymme ennakoimaan ja estämään kriisin. Meidän pitää löytää paras äh, tapa edetä Meidän tehtävämme toisaalta on se, että me varmistamme sen, että työllisyyteen liittyvät, työllisyyteen ja sosiaalisesti liittyvät kysymykset, että niitä adekvaatilla tavalla käsitellään parlamentin lopullisissa linjauksissa. Tässä suhteessa meillä on tässä valiokunnassa ollut vakaa pohja lausuntomme pohjalta, joka, perust, joka liittyi omalaitomietintöön, jos, joka määritteli äh, parlamentin alkuperäisen linjauksen tähän lainsäädäntöehdotukseen. Näin ollen meidän mielestämme me olemme sopineet siitä, me olemme sopineet siitä, että pitäisi saada selkeämpää seurantaa työllisyyspolitiikassa ja sen pitäisi ottaa huomioon rajat ylittävät vaikutukset, jotka liittyvät kansalliseen tason politiikkaan. Toisekseen me haluaisimme nähdä IMKON toiminnan vahvistamista. Kolmanneksi on olisi tärkeää, että kansalliset talousarviot strukturoidaan siten, että tarvittava tieto pitkän aikavälin su- suunnitteluun on olemassa. Tällä voidaan varmistaa se, että sosiaalinen suojelu, eläkejärjestelmät ja terveydenhuolto pysyvät kestävällä pohjalla. Kyllä neljänneksi me haluamme varmistaa, että mitkä tahansa sanktiot, jotka saattavat vaikuttaa talous, kasvu- ja vakaussopimukseen, että siinä ei puututa yksittäisen kansalaisen, että se ei vaikuta kielteisesti yksittäisiin kansalaisiin. Tässä on kuitenkin tärkeitä työllisyysindikaattoreita. Meillä on, täytyy muotoilla nämä lausunnot tältä pohjalta ja meidän täytyy varmistaa, että nämä asiat löytävät tiensä tähän lopulliseen mietintöön. Niinpä, rouva puheenjohtaja. Tässä on nyt minun ajatuksiani näistä kolmesta asiasta. Ja nyt meidän täytyy ryhtyä keskustelemaan ja katsoa, mitä me ehdotamme. Ja sitten viime loppuanalyysissä tulee sitten olemaan yhteistyössä varjostelijoiden kanssa ja muiden kollegoiden kanssa, jotta löydettäisiin paras ratkaisu tähän lopulliseen mietintöön, joka sitten loppupeleissä tullaan hyväksymään sekä valiokunnassa että koko parlamentissa sen täysistunnossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci, euh, cher collègue. Euh, moi, je voudrais... Kiitoksia, nyt minä haluaisin esitellä nämä kolme tekstiä, joista laadin lausunnon valiokuntamme nimissä. Ja tämän jälkeen annan puheenvuoron komission edustajalle, joka on täällä ECFIN pääosastosta. Ja haluaisimme kuulla, millä tavalla meidän huolenaiheemme otetaan komissiossa huomioon. Ensinnäkin eh, ennen kuin menen yksityiskohtiin, haluaisin todeta, että tässä taloudenhallinnon paketissa, niin kuin ministeri hetki sitten sanoi, siihen liittyy useita tekstejä, useita aloitteita. Parlamentilla on käsiteltävänä ainoastaan komission ehdotukset, vaikka tietenkin tiedämmekin, että on olemassa työryhmä, joka on laatinut päätelmiä, jotka hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa. Parlamentti on mielestäni aivan oikein päättänyt, että se keskittyy käsittelyssä näihin kuuteen tekstiin, jotka, joita sitä on pyydetty käsittelemään komission taholta. Tämä tarkoittaa, että neuvotteluissa ja keskusteluissa neuvoston kanssa kunhan parlamentti on kantansa lukkoon, tullaan ottamaan huomioon se, mitä on muualla laadittu, mutta se ei voi kuitenkaan ennalta ohjata parlamentin kantaa. Näistä kolmesta tekstistä, jotka ovat minun vastuullani, haluaisin mainita Haluaisin mainita siis julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan ja talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisen. Tämä koskee vakaussopimuksen täytäntöpanoa ja siinä otetaan huomioon viimeisten kymmenen vuoden kokemus ja pohditaan, kuinka voitaisiin ennakoida näitä liikkeitä ja torjua liiallisia väisyyksiä jäsenvaltioiden tilanteessa Tässä valiokunnassa meidän ei ole tarkoitus kattaa koko tätä aluetta, vaan keskitymme työllisyyteen, mutta sen valossa, mitä ministeri sanoi, uskon, että meidän on huomioitava nämä muutkin tavoitteet. Strategia 2020 on tärkeää ottaa huomioon. Ja tilanteet analysoitaessa on kiinnitettävä huomiota paitsi alijäämiin, myös ylijäämiin niiden kriteereiden mukaan, joista sovitaan indikaattoreissa, joista kohta puhun rakenteellisista uudistuksista. Niillä on suuri merkitys työmarkkinoiden toimintaan ja eläkkeisiin. Meidän on pidettävä kiinni siitä, että EPSCO-neuvosto olisi mukana tässä valvontamekanismissa ECOFIN-neuvoston rinnalla. Sitten on kaksi muuta tekstiä, jotka esittelen teille Meillä on tässä täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ja sitten toinen teksti makrotalouden epätasapainon ennaltaehkäisyyn ja korjaaminen. Nämähän ikään kuin liittyvät toisiinsa. Yhdessä arvioidaan makrotaloudellisia epätasapainotilanteita kokonaisuudessa ja toisessa sitten lähestymistapa kohdistuu euroalueelle – haluaisin tästä esittää joitakin huomioita. Meillä on viittaus artiklaan 121. Kuten tällä sanoimme, pitäisi olla viittaus myös artiklaan 148, eli työllisyyteen ja sosiaalipolitiikkaan liittyvät huolenaiheet liittyvät makrotalouden epätasapainoon – ja tämän olisi näyttävä. indikaattoreiden muotoilussa. Meidän valiokuntamme ei varsinaisesti ole julkistaloudellisessa verotuksessa asiassa vastuussa, mutta kun puhutaan makrotalouden epätasapainosta, niin työtekijä, työllisyys ja pääoma tekijät vaikuttavat tähän. Siksi uskon, että meidän olisi käsiteltyä myös näitä asioita indikaattoreista. Ne ovat aivan keskeisessä osassa näissä ehdotuksissa. Ja niistä riippuen voidaan havaita epätasapainotilanne ja harkita sanktioita. Olemme siihen jo viitanneet, mutta minä tulen tekemään ehdotuksia niin, että työllisyysprosentti ja köyhyys ja sosiaalinen syrjintä myöskin voisivat olla tai siis puheenjohtaja korjaa, kuinka indikaattorit voisivat olla niin kattavia, että otettaisiin nämäkin asiat huomioon. Tällä hetkellä komission ehdotuksessa tämä on vielä vähän tutkimaton asia. Meille on tehty ehdotus, jossa on viittaus ainoastaan siihen, että komissio on vastuussa ja jäsenvaltiota kuultua ja komissio laati indikaattorit. Uskon, että parlamentti haluaisi myös osallistua. indikaattoreiden määrittelyyn. Mitä tulee näiden makrotalouden epätasapainotilanteiden tunnustamiseksi tällä hetkellä Euroopan parlamentin roolina, tai sellaista roolia ei oikeastaan ole. Toisinaan parlamentille tiedotetaan ennaltaehkäisevistä toimista, mutta sitten kun nämä suositukset ennaltaehkäisevistä toimista tehdään julkiseksi, niin sitten myös parlamenttia kuullaan, mutta mitään tämän kummallisempaa mekanismia ei ole, eikä ole viittauksia työllisyyden suuntaviivoihin, ei myöskään ole viittausta parlamentin kuulemiseen. Sanktiomekanismista koskee makrotalouden epätasapainoa ehdotus koskee sitä, että kun euroalueella on liiallisia makrotalouden epätasapainoja, niin voidaan ottaa käyttöön sakko, jonka määrä voi olla 0,1 prosenttia edellisen vuoden BKT tällaista. Ja nämä, sitten, nämä tulot sitten jaetaan hyvin toimivien jäsenvaltioiden kesken. No, tässä on hyvin myöntäsyklinen sanktion luonne, se on vähän ongelmallinen mukaan lukien sosiaalinen tilanne, sosiaaliset budjetit ja, ja työllisyyteen johtuvat seuraukset, joten Ehdotan, että tätä vähän tasapainotettaisiin. Tässä ehdotukseni, joita halusin tuoda esille David Kassan kanssa. Mikäli kollegoille sopii, antaisin mielelläni puheenvuoron ensimmäisenä komission edustajalle. Herra Servas de Roson ECFINin varapääjohtaja. Hän voisi kertoa, kuinka ECFINissä nämä ehdotukset, jotka on viety EPSCO-neuvostoon ja tähän valikuntaan ja muualle, kuinka ne on otettu siellä huomioon ja millaista marginaalia te näette tässä asiassa ja sen jälkeen keskustelemme. Euh, avant de vous donner la parole, simplement, euh, il y a Ennen kuin annan puheenvuoroa, haluaisin todeta, että parlamentin jäseniä hätkähdyttää se, että mukaan lukien budjettimenettely, jossa David Kassa on äh, esit- lausunnonantaja. Tässä on paljon kysymyksiä siitä, kuinka en, ennustuksia laadettaisiin, mutta aikataulusta ei ole juuri mitään. Sitten on kuitenkin nähty, että eurooppalista ohjausjaksosta on oikeastaan eh, hallitusten välinen sopimus, mutta se ei ole teksteissä mukana. Onko joku merkittävä syy sille, että tehdään tällainen hallitusten välinen sopimus ja toisaalta kuuden tekstin paketti, josta jotkut ovat yhteispäätösmenettelyssä ja sitten vielä tällainen työryhmä, eh, jonka lopullisista suunnista ei ole oikein tietoa. Good evening, uh, Madam Chair. Thanks uh, for the... Kiitoksia puheenjohtaja kutsusta ja mahdollisuudesta lyhyesti kertoa meidän näkemyksemme tästä aiheesta. Pyydän anteeksi, että olin ehkä kaksi minuuttia myöhässä enkä kuullut eh, ensimmäisen esittelijän herra Kasan täyttä eh, puheenvuoroa, mutta mielelläni keskustelen hänen kanssaan kahdenvälisesti. Ja tietenkin olen valmis keskustelemaan kaikista kysymyksistä, joita teillä on komission asiakirjosta. Aion puhua lyhyesti, jotta meillä on laajasti aikaa keskustelulle. Haluaisin ensin korostaa, kuten tekin sanoitte puheenjohtaja esityksessäni, että komission paketti, joka 29. joulukuuta julkaistiin, on tämän keskustelun ytimessä, keskustelun teidän ja neuvoston kanssa. Meillä on ollut ikään kuin rinnakkainen ähm, prosessi Van Rompuyn työryhmän kanssa, mutta nyt tämä äh, prosessi on viety neuvoston työryhmiin ja siellä komission tekstikin tulee olemaan keskustelun keskiössä, joten äh, työryhmä on tehnyt erittäin tärkeää työtä äh, Van Rompuyn johdolla, mutta nyt tämä työ on siirrettävä normaaleihin foorumeihin, mitä neuvoston ja parlamenttiin komission 29. syyskuuta julkaistun paketin pohjalta. Tässä ei ole mitään epäilystäkään. Jos jotain epäilyksiä on ollut, niin toivon, että olen ne onnistunut hälvyttämään täysin. Nyt ennen kuin menen sisältöön, haluaisin korostaa, kuinka tärkeä tässä tämä keskustelu on täällä valiokunnassa ja muissa valiokunnissa EU kulkee nyt hyvin vaikean, vaikean vaiheen läpi, erityisesti euroalueen markkinat lähettävät voimakkaita verkkejä ja kysymyksiä liittyen unionin kykyyn toimia ja on tärkeää, tämä työ, jota teemme, on erittäin tärkeää. Se vahvistaa EUn hallintoa ja mahdollistaa sen, että EU pystyy nopeasti toimimaan tärkeissä kysymyksissä. Toinen asia, jonka haluaisin sanoa, e, e, se, että meitä ovat rohkaiset monet ne keskustelut, joita olemme käyneet teidän kanssanne, e, komission jäsen on käynyt teidän kanssanne ja muiden parlamentin jäsenten kanssa viime viikkoina, tämän valiokunnan jäsenet ja muiden valiokuntien jäsenet. Ja se, mitä olemme kuulleet tähän mennessä, on ollut hyvin rohkaisevaa ja toivottavasti jatkamme tätä samaa rataa. Sisällöstä. Äh, on selvää, että tämä paketti, jonka komissio on hyväksynyt, sen perustavoitteena on ähm, äh, puuttua EUn hallintojärjestelmän puutteisiin, äh, jotka olemme tunnistaneet viime vuosina. Suurimmat ovat taloudelliset ja rahoitukselliset epätasapainokysymykset, koko hallinto, asia – se on keskitetty juuri tällaisiin talous- ja rahoituskriisiin, joissa olemme nyt olleet jo jonkin aikaa, joten tämä paketti todellakin sen kohteena on tämä. Se ei käsittele kaikkea valvontaa, jota meillä on Euroopassa, mutta ainakin osa siitä. Ja komissio on päättänyt touko- ja kesäkuussa antaa kaksi uutta tiedonantoa, jossa yksi kuuluu fiskaalisikysymyksiin, kysymyksiin me haluamme vahvistaa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa ähm, puolta. En aio nyt mennä yksityiskohtiin. Tärkeää tässä on, että meidän on vahvistettava sekä ennaltaehkäisevää puolta, meillä täytyy olla enemmän ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, mutta samanaikaisesti meidän täytyy katsoa velkatilannetta. Nämä kaksi pakettia elementtiä, niitä on vahvistettu fiskaali sillä puitteistolla, joka on hyväksytty. Tämä äm, se, että meillä on kansallisia puitteista, jotka tukevat sitä, mitä meillä on Euroopan tasolla, on todella avainkysymys. Äh, se, että Euroopassa olevat säännöt ovat täydessä voimassa myöskin kansallisella tasolla. Ja nyt pohdimme neuvoston kanssa siitä, tarvitsemmeko direktiiviä. Me olemme sitä mieltä, että direktiiviä tarvitaan. Suurin osa jäsenvaltioista kannattaa direktiiviä, koska se auttaa niitä äh, kansallisella tasolla ottamaan käyttöön ne fiskaaliset, fiskaalisäännöt, joita tarvitaan. Ja äh, hajautettu järjestelmä, tämä on äh, hyvin tärkeä, jotta on direktiivi, jolla voidaan ottaa käyttöön tällaiset säännöt ja puitteet, joka määrittelee alueiden ja keskushallinnon välisen suhteen. Tämä on siis keskustelu, jota käymme neuvoston kanssa tällä hetkellä. Me olemme sitä mieltä, että tällainen direktiivi on todella tarkeen. Sitten meillä on täytäntöpanomekanismit, joista on keskusteltu hyvin paljon. Tässä on tärkeää korostaa sitä, että me haluamme automatiikkaa, mutta emme mitään sokea automatiikkaa. niin, että jäsenvaltiot voivat tällaisen käänteisen enemmistön kautta kertoa mielipiteensä, jos siihen on tarvetta. Sitten sanktiomenetelmä on kehiteltävä enempää. Meillä on sanktiomenetelmä jo yksi käytössä, mutta budjettiin liittyvän sanktiomenetelmiä meidän on pohdittava, se, meidän on katsottava sanktiomekanismeja eri asetuksissa, jotka käsittelevät budjetin rakennetta. Ensimmäiseltä esittelijältä puheesta ymmärsin, että todella on niin, että sanktiot eivät kohdistuisi yksittäisiin kansalaisiin tai toimijoihin. Tätä vältetään. Sanktiot menevät kansalliselle tasolle, mutta sillä ei haluta vaarantaa yksityisiä aloitteita. Toinen kysymys liittyy epätasapainoihin. Siitä on keskusteltu varsin paljon. Tämä on uusi asia ja se on nähtävä yhdessä Euroopan vakausriski e komitean kanssa. Tästä meidän on keskusteltava eri ihmisten kanssa. Se, mistä minä haluaisin keskustella, on tämä tulostaulukko. Ilmeisesti täällä on paljon kysymyksiä liittyen tulostaulukkoon, sen hyötyyn ja Euroopan parlamentin osallistumiseen. Minä haluaisin kertoa, että tämä Tulostaulukko sisältää 80 indikaattoria. Äh, siitä vasta kehitellään. Se ei ole mikään lopullinen versio. Olemme keskustelleet tästä jäsenvaltioiden kanssa ja teidän kanssanne eri äh, kokoonpanoissa aiomme puhua rajoitetusta määrästä indikaattoreita. Emme halua kovin laajaa määrää indikaattoreita, koska muuten siitä tulisi hyvin monimutkainen. Ja meillä olisi tätä suodatin menet järjestelmää, jota tarvitsemme. Eli tulostaulukkoa pitäisi pitää jonkinlaisena suodattimena, jossa arvioimme eh, heti aluksi tilannetta 27 jäsenvaltiolla, katsotaan millaisia epätasapainoja on. Meillä olisi sitten äm, ehm, alakynnys ja yläkynnys. Ja sitten kun tämä tulostaulukko jossa näkyy eri värejä, vihreä, oranssi tai punainen, riippuen tilanteen vakavuudesta. Me sitten päätämme seuraavasta äh, askeleesta, joka olisi syvällinen äh, jäsenvaltion arvio, mutta tulosta ei ole mitään automaattista, siinä vaan katsotaan, missä jäsenvaltioissa on potentiaalisia ongelmia ja epätasapainoja, missä jäsenvaltioissa ei, ja sieltä pohjalta menemme sitten toiseen vaiheeseen, Tämän tuloksia neuvosto tulee käsittelemään, mutta komissiolla on täysi aloitteoikeus, äh, mitä tulee toiseen vaiheeseen siirtymiseen. Me emme ole siis neuvoston alaisia. Me tietenkin kuulemme neuvoston kantoja ja muiden kantoja. Ja parlamentti on mukana tässä, mutta komissio tekee sitten aloitteen ja sanoo, No, normaalisti tämä tietysti täytyisi tehdä yhteisymmärryksen muiden toimijoiden kanssa. Parlamentin rooli tässä tulostaulukossa, kuten olette nähneet, me olemme ehdottaneet, että meillä olisi tämä tulostaulukko, joka uudistettaisiin kolmen vuoden välein. Miksi näin teemme? Koska jokainen kriisi on erilainen, sen tiedämme. Ja jos meillä on kovin tiukka tulostaulakka, joka vastaisi hyvin tähän hetkisen kriisiin, niin sitten meillä saattaa olla kuitenkin kohta toisenlainen kriisi. Joten ajatus olisi, että tätä tulostaulukkoa testattaisiin ja käytettäisiin vuosittaiselta pohjalta. Ja kun talous kehittyy, uusia kysymyksiä nousee esiin, niin sitten tulostaulukkoa sopeutettaisiin ja käytäisiin keskustelua eri sidosryhmien kanssa. Joten meillä olisi tällainen kehittyvä tulostaulukko, joka yrittää ottaa huomioon talouden kehityksen ja se, että me emme, meiltä jää huomaamatta jotkin muutokset. Se olisi todellinen epäonnistuminen tälle järjestelmälle. Me olemme pohtineet parlamentin roolia, mutta olemme myös huomanneet, että parlamentissa on eri näkemyksiä siitä, kuinka paljon parlamentti pitäisi olla mukana tässä. Niin, kyllä, kyllä. Mutta minä olen nyt täällä parlamentissa puheenjohtaja. No, mutta mielelläni keskustelen tästä neuvostonkin kanssa. Niin, ymmärtääkseni jotkut parlamentin jäsenet halusivat ää, toimia sopimuksen 203 artiklan mukaisesti ää, äh, vähän tällaista epämuodollisempaa toimintaa. Tämä on asia, josta pitää keskustella. Me olemme keskustelleet komission sen kanssa vasta epämuodollisesti. Meillä on sellainen tunne, että tällaiset toimet ovat liian raskaita ja prosessi kestää liian kauan, mutta tämä on ensimmäinen ajatus. Meidän on katsottava tätä vähän tarkemmin, miten parlamentille voitaisiin antaa kunnollinen rooli, mutta samalla pitää tämä prosessi nopeana ja joustavana niin, että voimme reagoida nopeasti. Lopuksi haluaisin puhua vielä äh, linkistä kasvuun ja muihin kysymyksiin. Se, mitä me ehdotamme tässä paketissa, on vain äh, osa, vaikkakin tärkeä osa hallintokysymyksistä, mutta te puhuitte muista tärkeistä osista. Puhuitte esimerkiksi EUn ohjausjaksosta, se on totta. Komissio ehdotti sitä kesäkuussa ja sitten sitä keskusteltiin eri jäsenvaltioiden kanssa ja nyt siitä pannaan täytäntöön testivaiheessa 2011. Tässä komissio hyödyntää tällaista vuosittaista kasvuarviota, tutkimusta, jonka komissio, ehdot, sitä komissio tulee ehdottamaan tammikuussa. Tässä ajatuksena on, että se prosessi toimii nopeasti ja antaa jäsenvaltioille ja EUlle yleisiä ehdotuksia politiikan määrittelystä Meillä on pitkä tähtäimen strategia, mutta tämä vuosittainen kasvustrategia kohdistuu lyhyen tähtäimeen vuoden 2011 ja 2012, kun jäsenvaltiot edittävät uudet kansalliset uudistusohjelmansa ja vakaus- ja konvergenssiohjelmansa viimeistään huhtikuun lopussa. Ja sitten komissio voisi arvioida näitä ohjelmia kaksi 2027 ja antaa sitten integroitut ehdotukset kesäkuun loppuun mennessä. Tämä on ehdotus tästä ohjausjaksosta. Tämä on testausvaiheessa tätä ensimmäistä kertaa käytämme, joten opimme sitä hyödyn käyttämällä, mutta on tärkeää, että me aloitamme jo tänä vuonna Euroopan paremmin keskittyvällä mm, toiminnalla ja tämä Euroopan ohjausjakso voisi, voi olla hyvä siinä. Ja sitten tämä eurooppalainen vakauskomitea. Tämä on hyväksytty, tässä on ollut hyvää yhteistyötä komission, parlamentin ja neuvoston kanssa ja se tulee aloittamaan toimintansa ensi vuonna ja EKPn kollegat ovat jo tehneet työnä ja ryhtyvät siihen tammikuun alussa. Toukokuussa olemme ottaneet käyttöön myös kaksi uutta mekanismia, jotka ovat toisenlaisia, kaksi muuta rakennuspalikkaa, jotka on nyt muutettava pysyväksi vakausmekanismiksi. Viikonlopun yli euroryhmä on juuri keskustellut tästä ja julkaistusta asiakirjoja, joten työ jatkuu tämän pysyvän vakausmekanismin puitteissa. Myöskin Euroopan neuvostossa 16. joulukuuta. Viimeinen asia, jota haluaisin teille korostaa, joka on erittäin tärkeä ja jolla on selkeä linkki siihen, mitä te teette täällä EU 2020-strategia, jonka komissio esitteli tämän vuoden maaliskuussa, on se eurooppalainen väline, jolla edistetään kasvua EU:ssa. Se on ähm, tuo laaja rajat ylittävä väline, jota me siirrämme nyt myös tähän vuosittaiseen kasvututkimukseen ja sillä on selkeä linkki siihen, mitä täällä tehdään, mutta meidän täytyy varoa, ettei äh, koko 2020 strategia menettää tähän 29. syyskuuta pakettiin. Siinä keskitytään fiskaali- ja makrotaloudellisiin äh, epätasapainoihin, mutta on aivan selvää, että meillä täytyy olla keskitettyä hallintoa näissä elementeissä. Meidän täytyy välttää sitä, että koko EU 2020 strategia pannaan tähän pakettiin. Se olisi hyvä asia silloin tällöin, kun puhun ihmisten kanssa, niin me saamme sen sellainen vaikutelman, että ihmiset haluaisivat kaikki EU 2020 tavoitteet mukaan tähän EU-hallintopakettiin, ja se ei olisi hyödyllistä. Tämän paketin tulisi todellakin keskittyä rahoituskysymyksiin. Mitä enemmän fiskaalista vakuutta meillä, vakautta meillä on, niin sen parempi se on kasvulle Taloudellinen ja rahoituksellinen epätasapaino johtaa katastrofaalisiin talouskehityksiin ja heikkoimmat yhteiskunnassa kärsivät eniten ensimmäisenä tällaista kriisistä. Joten yritämme nyt korjata tällaiset epätasapainot ja sitä me yritämme tällä paketilla. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Nyt annan puheenvuoron kollegoille. Turunen ja sitten Marin. Ja, mange tak. Jeg vil øh, tale på dansk. No niin, minä puhun tanskaa. No niin, ensinnäkin sanoisin komissiolle, että se vauhti, nopeus, jolla delegaatio kootaan, niin sen, pitää, sen ei pitäisi olla meille mikään ongelma. Kyllä me sen nopeasti saamme sellaisen ryhmän kasaan, jos siitä on kiinni. Sitten meillähän on nyt yhteinen keskustelu näistä kuudesta kohdasta, mutta varsinaisesti meidän pitäisi, tämä väline pitäisi silloin valmis, mutta vaarana voi olla se, niin kuin nyt näemme Irlannin kohdalla, että sisäpuolelta tulee ohitus. Me olemme sellaisessa vakavassa tilanteessa ja myös lähikuukausina tulemme havaitsemaan sen, että keinottelijat jatkavat ja sitten vuodessa seuraava maa ja sitten seuraava maa. Tämä tarkoittaa sitä, että tilanne on päällä, joka on dramaattinen, ja siinä välissä meidän pitäisi yrittää sitten saada jollakin tavalla nämä lainsäädäntö läpi. Siinä on vähän ristiriitainen tilanne, samaan aikaan kuitenkin koko järjestelmä on uh, uh, vaarassa, mutta joka tapauksessa työhän täytyy tehdä. Sitten meidän kannaltamme vihreiden silmin asia nähtynä se meistä on tärkeää tässä uudessa, uudessa lakialoitteessa. Mikä on se tavoite? No me sanoisimme siinä, että, että pitäisi saada kestävä ja terve talous aikaan laajassa mielessä, ei pelkästään julkinen talous, vaan sen pitäisi, tässä sana pitää ymmärtää laajalti. Sitten toiseksi työllisyyttä täytyy tukea, ja kolmanneksi pitäisi saada tuettua kestävää taloutta, ja neljänneksi meidän pitäisi saada myös oikeat hallintorakenteet, jo, ja, jotta näistä säädöksissä myös pidetään kiinni, mutta tämä edellyttää muutoksia nykyisiin. Me olemme samaa mieltä. Me tarvitsemme suuria muutoksia tähän asti astiseen järjestelmään. Hyvä näin. Mutta mitäs nyt komissio sitten esittää 29, 29. syyskuuta. Siinä on kyllä vielä parantamisen varaa. Ensin, ottaisin tässä ensinnäkin pari pääkohtaa, jotka ovat meille sisällöllisesti tärkeitä. Ensinnäkin tämä nopeus, vauhti, tahti velkojen ja alijäämien purkamisessa. Kyllä tämä on aivan keskeinen asia, että vauhti ei ole niin ratkaiseva, että samalla unohdetaan sosiaaliset seuraukset. Tämä on meille erittäin tärkeä asia. Tämähän voisi olla myös suhdannetilain mukainen toimi, mutta kyllä me varoitamme siitä, että joka vuosi sitten velkoja leikataan 20, 20 osa. Mitä sitten tapahtuu, jos velkojen vähentämisessä ja alijäämän vähentämisessä vauhtia lisätään? Totta kai kaikki täytyy purkaa, mutta miten nopeasti ja minkälaiset ovat sosiaaliset seuraukset? Sitten toisekseen sanktiot tässä. Tämä on meidän kohta 10 ja 11 esityslistallamme. No, eh, no, niin kuin puheenjohtaja sanoi, voidaan olla myös tilan mukaisia. Ja vihreät ovat sitä mieltä, että sitä ei, sehän ei kuulu pelkästään ää, ää, ää, ei pelkästään keppiä tarvita, tarvitaan myös forkkanaa. On kuitenkin kysymys maan kansantaloudesta ja siinä yhteydessä täytyy miettiä, milloin sanktioita langitetaan. Sanktioita eivät saa laueta automaattisesti. Niin. Ja sitten vielä äh, kysyisin komissiolta näistä sanktioista. Nimittäin on aika paljon puhut siitä, että sanktioita laajennettaisiin myös euroalueen ulkopuolisiin maihin. Tämä olisi sitten tavalla, tämä tapahtuisi tavallaan EUn budjetin myötä että esimerkiksi jäädytettäisiin maatalousrahoja. Voisitteko selventää, mitä tässä takana on, se olisi kiinnostavaa. Sitten kolmanneksi makrotalouden indikaattorit, se on hyvin tärkeää, että, että me, meillä on tässä puhevalta ja kyllä se delegaatio saadaan kasaan, ei mitään huolta. Olen nyt kuitenkin jo iloinen siitä, että saadaan tähän tulostauluun tavallaan konkreettinen muoto, mutta se on tärkeä askel Euroopalle keskustella siitä, että Saksa, Saksassa on nyt kasvu päällä ja siellä on vientimalli päällä. Mitä se tarkoittaa, että vaksu, mak, tämä kasvu sitten tapahtuu, kasvu revitään no tavallaan muun Euroopan selkänahasta. Ja mitä sitten, jos koko Eurooppa säästää, minkälaisia vaikutuksia silloin Euroopassa minusta kyllä, yksittäisissä maissa on aika paljon liikehdintää ja myönteistäkin kehitystä on havaittu. Ei ole, eihän nyt ole niin, että talouspolitiikkaa harmonisoitaisiin kaikissa vanhoissa jäsenvaltioissa yhtenäistettäisiin. Ne ei. Me meidän täytyy käydä avointa keskustelua sisäisestä dynamiikasta ja sisäisistä asiayhteyksistä. Jos tämä homma tehdään oikein, niin se tehdään. Koska muussa tapauksessa tästä tulee pelkkä vitsi. Ja sitten vielä noin kauniiksi lopuksi. Minusta komission ehdotus, sitä täytyy muuttaa eräissä kohdissa ja siitä täytyy saada sosiaalisesti vastuullinen ja kestävä talous. Ja toivottavasti valiokuntamme voi myötä vaikuttaa siihen. Harkin. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran varjoesittelijämme herra Kreutzmann pyytää anteeksi, hän on valtuuskuntamatkalla, mutta Minulla on muutamia kommentteja. Eh, haluan sanoa, että en ole samaa mieltä ja kerron sitten omat mielipiteeni. Minulta on pyydetty kertomaan tätä. Tässä sanotaan, että hän on erityisen eh, kannattaa komission ehdotusta ja hän haluaa korostaa sitä, että on tärkeää, että on vahva eurooppalainen budjetti ja talouspolitiikka ja että saadaan aikaan kestävää eh, talouspolitiikkaa, joka luo kasvua. Siksi toivotaan, että komission lainsäädäntöehdotukset olisivat paljon tehokkaampia ja sitovampia. Tämä niin kutsuttu käänteinen enemmistö on tärkeä askel oikeaan suuntaan, kun on kyse sanktioista ja varoituksista jäsenvaltioille, mutta meillä täytyy olla vielä tiukempia seurauksia, jos jäsenvaltiolla ei ole budjettikuria. Siksi ensin meillä täytyy olla erilaisia sanktioita, nimetään ne maat, että me menetetään joksikin aikaa EU-määrärahat, sitten täysin menetetään määrärahat ja jäsenvaltioiden pitäisi sitten tällaiset jäädytetyt määrärahat kattaa omista ö, määrärahoistaan. Lisäksi me tarvitsemme automaattisen ö, sanktiomenettelyn, johon jäsenvaltiot eivät voi puuttua tämän ö, käänteisen enemmistöjärjestelmän sijaan. Tämä on ainoa tapa, jolla voidaan välttää sellaiset ongelmat, kuten Kreikassa ja Irlannissa, jotka ovat taakkana Euroopan kansa, Euroopan veronmaksajille. Minun on varmaan turha sanoa, että minusta oli vaikea lukea tämä viimeinen lause, mutta tein sen kuitenkin. Eh, minä asetan tämän koko asian nyt kontekstin. Ongelmat Kreikassa ja Iranissa ovat hyvin erilaisia. Ne ovat kummatkin erittäin vakavia ja kummassakin maassa on paljon vastuuta, mutta kysymykset eivät voisi olla eh, erilaisemmat. Se, mitä Irlannissa on tapahtunut, johtui siitä, että rahoituslaitokset Euroopassa, monet niistä investoivat uhkarohkeasti Irlannin pankkeihin, ja tästä on nyt tullut valtion velkaa. Toisissa maissa tämä on toisin. Meidän tarvitsee vain katsoa Portugalia ja Espanjaa, enkä nyt halua jatkaa, mutta jat- lista ei lopu siihen ja siitä tulee aika pelottava, mitä pidemmäksi menemme. Ja ainoa yleinen kommentti, jonka tein tästä koko asiasta on, että jos kuuntelemme joitakin eurooppalaisia johdattajia, kuten esimerkiksi Rova Merkeliä, niin hänellä on eri näkymä äh, kaikkiin näihin asioihin, koska hänen mielestään tässä on kyse ainoastaan äm, ajoituksesta, myöskin sellaiset laitokset kuin kasinot joutuvat maksamaan, mutta tähän mennessä nyt veronmaksajien täytyy maksaa. Minusta tämä on yleinen kommentti, että tässä nyt näyttää olevan mitään yhteistä tavoitetta. Herra Kasa, ehkä tämä kuului tulkkauksessa eri tavoin. Tässä on se kriisi, joka meillä oli. Minä sanoisin, että se kriisi, mikä meillä on, ehkä olemme todellakin menossa tällaiseen pyörteeseen. Puhuitte siitä, että markkinat kyseenalaistavat unionin toimintakyvyn. Meidän on katsottava kahta asiaa tulevaisuutta, mutta myöskin tämä, tätä hetkeä. Sitä emme voi unohtaa ja me tarvitsemme tulevaisuuden suunnitelman selkeästi. Komissiolta haluaisin kysyä, nämä ehdotukset, joita on olemassa, vaativatko ne esimerkiksi sopimusten muutoksen? Millaista sopimusten muutosta tarvitsemme, erityisesti kun kysymme käänteistä enemmistöstä ja muista kysymyksistä? Minun on myönnettävä, että en ole lukenut näitä asiakirjoja. Minulla on ollut niin paljon asiakirjoja, että en ole ehtinyt vielä sitä tehdä, mutta aion tehdä sen ennen seuraavaa keskustelua minä esittäisin toisenlaisen kysymyksen, niin käsittelen joitakin näitä. En käy puhua pitkään puheenjohtaja, koska kokousaikamme on loppumassa. Näyttääkö nyt siltä, että me emme näe norsua täällä salissa? Ja se on nimittäin se, että toimiiko se arkkitehtuuri, joka tukee yhteistä valuuttaa? Tarvitsemmeko jotain, joka mahdollistaa euron selviävän keskipitkällä pitkällä aikavälillä. Ja kun nyt käytämme otamme käyttöön hyvää hallintoa, niin tuleeko se pitkällä tähtäimellä tukemaan tätä konseptia? Rakasa puhui työllisyyskonsepteista ja hän sanoi, että meidän täytyy olla varmoja siitä, että sanktiot eivät koske kansalaisia, puhuitte sosiaaliturvasta, terveydenhuollosta ja eläkkeistä. Minä luulen, että tämä on hyvin hankalaa varmistaa ja meidän täytyy tehdä parhaamme eh, tässä valiokunnassa, jotta varmistetaan, että näin käy, mutta uskon, että loppujen lopuksi, mitä ikinä teemmekin, sanktiot tulevat vaikuttamaan kansalaisiin tavalla tai toisella – puhumatta nyt liikaa Irlannista, tällä hetkellä esimerkiksi eläkerahastomme, meidän joudumme antamaan puolet siitä käsitelläksemme tämän hetkistä finanssikriisiä, joten jos tämänhetkinen tilanne kuvastaa mitenkään tulevaisuutta, niin silloin sanktiot tulevat vaikuttamaan kansalaisiin. Sitten vihreä kollegamme puhui nopeudetta ja, ja kasvu- ja vakaussopimuksen seurauksista. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan. En aio mennä yksityiskohtiin, hän selitti sen oikein hyvin. Sanktiot. Olen samaa mieltä Rova Beresin kanssa, kun hän sanoi, että e, jos sakotetaan joitakin huonoja jäsenvaltioita, niin se tulee olemaan syklimyönteistä. Kysymys kuuluu, aikovatko Euroopan kansalaiset hyväksyä tämän? Ja lopuksi vielä liittyen tähän tulostaulukko, en tiedä siitä riittävästi, mutta esitin tämän kysymyksen, koska meillä on rakenteellisesti erilaiset taloudet EU-ssa, meillä on ylijäämiä ja alijäämiä, niin miten tämä tulostaulukko ottaa tämän kaiken huomioon ja antaa meille sellaisen analyysin, jota me tarvitsemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Meillä on vielä kaksi minuuttia tulkkien kanssa, koska lupasin heille, että vapauttaisin heidät aikataulun mukaisesti ottaen huomioon 15 minuutin taukomme. Jos kollegat haluavat jatkaa keskustelua, voimme jatkaa englanniksi, mutta sitä ennen haluaako herra Hendel vielä käyttää puheenvuoron? Ei. Siinä tapauksessa minä haluaisin kiittää kollegoita puheenvuorosta. On erittäin tärkeää, että val- valiokuntamme käyttää tässä, otan tähän kantaan, koska muuten Euroopan parlamentilla ei ole mitään vastausta markkinoiden huoliin. Meidän on kuitenkin otettava huomioon koko tämä niin sanottu poliisimix, eli kyky luoda työpaikkoja ja huomioon työpaikkojen rooli julkisessa taloudessa. Jos komission edustajalle sopii, haluaisin ehkä vielä esittää yhden kysymyksen, johon hän voi vastata englanniksi, joten tulkit kyllä ovat vapaita heti, kun minä olen päättänyt oman puheenvuoroni. Haluaisin tietää, missä ollaan menossa komission keskusteluissa koskien mahdollista perussopimuksen uudistamista. Eurooppa-neuvostossahan tähän mahdollisuuteen viitattiin, se oli esillä. Ja näyttää siltä, että mitä enemmän siitä puhutaan pöydän alla, sitä paremmin käyttäydytään. Täällä on jo sanottukin selvään useiden henkilöiden taholta, että jos Lissabonin sopimus avattaisiin uudelleen talouden hallinnon osalta, jos käsiteltäisiin vain tämä yksi asia, niin lähetettäisiin hyvin haitallinen viesti juuri siihen suuntaan, mistä Harova Harkin sanoi, koska tiedämme erittäin hyvin, että jos haluamme kuitenkin päästä eteenpäin talouden hallinnon alueella ja erityisesti euroalueella, niin tarvittaisiin paljon perusteellisempaa uudistusta. Sopimuksen haluaisin tietää, mistä, missä ollaan menossa neuvostossa ottanut huomioon viimeisin sopimus tästä tuen pysyvästä luonteesta. Tämä on varmasti viimeinen kysymys, jota esitetään ja tämän jälkeen sitten aikataulusta. Herra Ros. Uh, thank you, Madam Chair, and thanks, uh, Kiitoksia. For, for the different questions. Uh, let me start off with, with the last one, uh, treaty change or not. Um, it's uh, very clear that all the proposals that Commission has made on 29th of sep September